colleagues, I would uh, like to warm... Hyvät kollegat, haluaisin nyt lämpimästi tervetuloa toivittaa Frans Timmermansin komission toisen varapuheenjohtajan perinteistä rakenteellista vuoropuheluamme varten. Me haluaisimme kuulla nyt komission jäseneltä erityisesti kestävyyteen liittyen ajatuksianne, erityisesti kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta haluaisimme Euroopan unionin ulkopolitiikassa kuulla. Te tiedätte, että parlamentin valtuuskunta, kehitys- ja ympäristövaliokunnista lähetti kesäkuun korkean tason kokouksen oman valtuuskuntansa, jossa me tulemme käsittelemään ähm, kestävän kehityksen tavoitteita. Ottaen huomioon tämän kontekstin haluaisimme kuulla kertakäyttöisten muovien ehdotuksesta enemmän ja myöskin kiertotalouden toimintasopimuksesta, mitä tulee sitten toimielinten väliseen suhteeseen. Meillä on kinkkinen kysymys delegoiduista ja toimeenpanoasetuksista. Parlamentti ja neuvosto ovat olleet napit vastakkain monissa asioissa tämän suhteen, esimerkiksi geenimanipuloitujen organismien osalta. lainsäädännössä työssämme. Haluaisin kiittää teitä, hyvää komission varapuheenjohtaja, sitä, että, että olette täällä kanssamme. Teillä on nyt alkupuheenvuoroa varten puheenvuoro. Tämän jälkeen kollegat esittävät kysymyksiä ja kommentteja. Paljon kiitoksia ja olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvonaiset ja herrat. Tämän valiokunnan mandaatti kiertotaloudessa, äh, ilmanlaadussa, biodiversiteetissä, merten terveydessä liittyy kaikki näihin haasteisiin, joita meillä on ja meidän tulee tässä lähteä oikeille äh, raiteille ja toimeenpanna Pariisin ilmastosopimusta, joka ehkäpä on se kaikkein tärkein haaste, joka meillä on. Meidän täytyy löytää oikeaa tasapaino, suojella ympäristöämme ja parantaa eh, elinympäristöämme eikä jättää ketään jälkijunaa. Ja että me viemme kestävyyttä eteenpäin, siinä meidän täytyy käyttää kaikkia synergioita Agenda 2030 kanssa. Ja samanaikaisesti myös eh, hoitaa eh, ilmasto kysymykseen liittyviä ongelmia. Ilman sitä me emme saa aikaan kestävää kehitystä. Myöhemmin tänä vuonna komissio esittelee viimeisimmän äh, asiakirjansa siitä, miten päästään 2030 kohti kestävää Eurooppaa ja mistä Euroopassa tullaan keskustelemaan. Ja oli iloinen, että komission äh, ehdotus seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi vahvistaa äh, ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa koko EUn budjetissa. Me olemme jopa ehdottaneet, että otettaisiin käyttöön ympäristökulu seurantavälineitä kohesio- ja aluerahastoihin. Me tarvitsemme myös yksityisiä sijoittajia, niin että saamme yksityistä pääomaa kestäviin investointeihin. Komissio on tätä varten äh, myös äh, päättänyt lainsäädäntöehdotuksista, jotka liittävät kestävään rahoitukseen. Minä pidän, olettaisin, että äh, tai siis tämä 2015 hyväksytty kiertotaloustoimintaohjelma on ollut menestys. Ja tänä päivänä yli 85 prosenttia kaikista toimenpiteistä on toteutettu. Vahva yhteistyö toimielinten kesken, varsinkin parlamentin kanssa ja teidän valiokuntanne kanssa, on saanut aikaan todellista muutosta äh, lainsäädännön toteuttamisessa, kuten esimerkiksi tarkistettu jätedirektiivi, josta äänestettiin huhtikuussa parlamentissa. Ja toivomme, että voimme jatkaa samalla kunnianhimolla äh, muissa komission ehdottamissa lainsäädäntöasioissa, kuten esimerkiksi muovin, kertakäyttömuovit, veden, juomaveden käyttö ja life. Ja parantunut tietoisuus kiertotaloudesta jäsenvaltioissa on tärkeää ja EU on kaikkein tärkein tämän toimeenpanija ja edelläkävijä koko maailmassa. Tämä on erityisen hyvä meidän taloudellemme ja tulevaisuudelle vahvalle kilpailukyvyllemme. Muovistrategia on kierto, kiertotaloudessa. Siinä meillä on visio, visio, jossa Euroopan muoviteollisuus olisi kaikkein älykkäin, innovatiivisin ja kestävin globaalilla tasolla. Tällä hetkellä kierrätykseen otetaan vain noin 6 prosenttia muovista. Strategian kautta voimme varmistaa, että kierrätys otettaisiin huomioon kaikissa tuotantoketjuissa ja tätä kautta saataisiin lisäarvoa ja työpaikkoja. Merissä muovijätteen määrä kasvaa nopeasti ja jokainen päivä ilman toimia tuo mukanaan suuria kustannuksia. Ja tähän todellakin tarvitaan nyt lainsäädäntöehdotusta. Me tarvitsemme EUn laaja, laajuisia sääntöjä liittyen nimenomaan kertakäyttömuoviin. Ja tätähän löytyy erittäin paljon nyt meristä, merialueelta. Noin 70 prosenttia lähes kaikesta merissä olevasta jätteestä on muovia. Ja riittuen siitä myös, tätä voidaan vähentää riippuen siitä, kuinka paljon nämä vaihtoehtoja on käytössä markkinoilla. Jos te haluatte auttaa ihmisiä tekemään strategioita, niin samanaikaisesti täytyy huolehtia siitä, että ihmisten elämä on mahdollisimman helppoa ja sitä me yritämmekin. Me ehdotamme muovikieltoa ja esimerkiksi muovimukit, muovilautaset, pillit, kertakäyttöaterimet ovat näitä, jotka ovat kymmenen eniten käytetyn jätteen joukossa rannoillamme. Meidän täytyy parantaa tietoisuutta, meidän täytyy äh, tukea vapaaehtoista toimintaa ja meidän täytyisi myös löytää keinoja kattaa kustannukset korjat, siivota näitä jätteitä. Sehän tehdään veronmaksajien kustannuksella. Ja sen lisäksi tarvitsemme kierrätykseen tavoitteita. Ja sen lisäksi tarvitsemme myös tuottajien ja kuluttajien vastuulliset toimet. Ja sen lisäksi on huomioitava myös äh, muovin aiheuttamat vahingot äh, kalastusvälineissä. Ja olettaisin, että te olette samaa mieltä siitä, että on tärkeää hyväksyä tämä lainsäädäntö ennen mandaatin loppua, joten meidän on kiirehdittävä. On niin paljon yleisön tukea, että olisi todellakin suuri häpeä, jos me emme voisi tässä tehdä yhteistyötä ja saada aikaan positiivista asiaa tästä ennen ensi toukokuuta. Tämä on todellakin inspiroiva asia, jos me saamme tuloksia ennen Eurooppa-vaaleja juuri, joten älkää hukatko aikaa. Ja sitten käynnissä olevat neuvottelut lannoiteasetuksesta, joka liittyy myös komission kiertotaloustoimintaohjelmaan. Mutta aika ei ole vielä kypsä, että annettaisiin kiertotalousmerkki hajoavalle muoville. Kaikki muovi, mitä on esimerkiksi muovijäte, jota käytetään esimerkiksi maataloudessa, joka on siis hajoavaa, mutta se, jos sitä ruvetaan käyttämään, siinä täytyy olla todellakin varovainen, koska jos ei se sitten maadukaan, niin se tulee aiheuttamaan erityisiä ongelmia pitkän aikavälin taloudelliset kustannukset tulevat olemaan paljon suuremmat kuin lyhyen aikavälin kustannukset kunnianhimoisessa lainsäädännössä. 70 suurimmasta riskistä liittyy nimenomaan ympäristöön. Ympäristöongelmia ei voida ratkaista ympäristöpolitiikalla yksinään. Loppujen lopuksi me emme voi puhua ilman saasteesta, ilman liikkuvuutta. Me emme voi puhua luonnon monimuotoisuudesta puhumatta samalla ympä- maataloudesta. Me emme voi puhua muovista valtamerissä ilman, että puhumme siitä, miten paljon me sitä muovia käytämme ja tuotamme kestävän kehityksen tavoitteissa tuodaan esiin uudenlaista yhteistyötä joka näkyy myös kiertotalouden toimintaohjelmassa. Ja toivomme todellakin, että voimme jatkaa tätä hyvää hetkeä äh, ja ajankohtaa niin, että seuraava komissio ja seuraava parlamentti myös jatkaa tätä. Ja sitten vielä lopuksi kaikki pelot siitä, että komission äh, agenda olisi suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa, johtaisi standardien äh, alentamiseen ympäristö- tai sosiaaliasioissa No minusta me olemme todistaneet kaikille niille, jotka tätä pelkäsivät, että he pelkäsivät turhaan. Minusta me olemme tehneet hyvää edistystä monilla alueilla. Me todistimme, että tämä on tärkeää ja iso asia, ja tämä on valtava mahdollisuus Euroopan taloudelle. Eurooppa voi olla johtava maailman tasolla tässä. Minä tapasin tänä aamuna Kanadan, YK ja Kiinan edustajia, jotka, haluavat, jotka näkevät myös johtajuuden tällä sektorilla hyvin tärkeäksi. Kiitos. Thank you very much. New ways of Paljon kiitoksia. Uusia yhteistyön muotoja, kuten sanoitte, tämä on jotakin, minkä puolesta meidän täytyy taistella parlamentissa muiden valiokuntien kollegoiden kanssa, sillä meillä on syytä edetä. Ja kuten sanoitte, on aiheita, joita ei voi eritellä toisistaan, jos haluamme eteenpäin päästä. Näistä pienistä asioista muovin suhteen uskoakseni te tulette olemaan suuri pienessä asiassa. Ja tämä on työtä, jota me odotamme yhteistyötä kanssanne ja odotamme myöskin hyvää lopputulosta. Nyt perinteisellä koordinaattorilistallani tai heidän edustajalistallaan ovat ensimmäiset puheenvuorojen käyttäjät. Ja luonnollisesti aloitamme nyt edustajan Liisestä kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President. Kiitos. Ensin haluaisin tuoda ilmisen että me toivomme, tai me olemme löytäneet kuluneena vuosina erittäin hyvän yhteistyön komission ja tämän valiokunnan kesken. Hieman jätepakettia ravisteltiin, mutta sekin on nyt kuitenkin saatu hyvin yhdessä hyväksyttyä. Kysymykseni äh, liittyykin teidän yleistoimivaltuuksiinne äh, äh, liittyen työtapoihin komissiossa. Viime viikolla mm, me saimme hyvin paljon erilaisia ehdotuksia – jota komissio pyysi viemään päätökseen ennen Euroopan vaaleja. Tämä on itse asiassa lähes mahdotonta ottaen huomioon jo esimerkiksi tulkkien kapasiteetin ja kolmikantaneuvottelut olisivat todella vaikeita. Pyytäisin todellakin teitä kertomaan kollegoillenne ja kabineteille, että ne eivät harjoittaisi turhaa painostusta ja painetta parlamentin suuntaan. Kaksi kollegaa toisistaan tietämättä sanoivat, että komissiossa Öö, oltiin jo hieman sitä mieltä, että, että ei tarvitse enää kuulla muita öö, ryhmiä, kun kertaan parlamentin kanssa puhuttu. Mutta kuitenkin meillä täytyy aina olla tietyt ryhmät, joita me kuulemme ennen kuin me mietintömme laadimme. Ja on olemassa nähtävästi komissiossa sellainen ajatus, josta on jo, ei ehkä ole vielä päätetty, mutta ajatus on se, että että ehdotuksia ei tule sitten enempää, mutta tämä johtaisi siihen, että me emme voisi toimia kahteen vuoteen lainkaan, vaikka olisi tärkeitä aiheita, jotka ovat jo kypsiä käsiteltäväksi, koska ensin me emme saa komission mandaattikauden loppuun mennessä ollenkaan uusia ehdotuksia. Ja sitten uusi komissio joutuu ensin kaiken käymään lävitse ja miettimään omaa kantaansa. No, minusta on kuitenkin tarpeeksi asioita, jotka ovat kiireellisiä. Ja äh, se tulee äh, käsiteltäväksi, joka liittyy uusien antibioottien kehittämiseen ihmislääketieteeseen. Se on kiireellistä. Käynnistäkää vaikutusten arviointia ja esitelkää meille jotain konkreettista niin, että voimme toimia mahdollisimman nopeasti, vaikkakaan me emme sitä enää tällä kaudella saa valmiiksi. Kiitos. Thank you very much now. Paljon kiitoksia nyt SNDn puolesta. Paul Lucci, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Siis. Ja kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission varapuheenjohtaja. Me olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on ottanut vastaan myöskin meidän toiveemme ja on useita lainsäädännöllisiä eh, aloitteita esitellyt. Luonnollisesti olisi ollut hyvä tehdä eh, tavallisesti tavallista työtä sen sijaan, että tällainen lainsäädäntöaloitteiden suma olisi nyt tehnyt tullut kauden lopussa. Mitä tulee muovikysymykseen SNDn varjoesittelijänä, me pyrimme toimimaan niin, että aivan ensimmäisessä käsittelyssä saamme tämän käsiteltyä. En usko, että tämä ponnistuksenne jää huomaamatta. Meillä on hyvin paljon kysymyksiä kuitenkin muihin liittyen. Ensinnäkin Meillä on tämä viiden vuoden aikataulu. Me tarvitsemme aikaa, jotta voisimme tehdä tutkimusta ja järjestää siirtymäkäyden. En usko, että voisimme tätä aikataulua nopeuttaa. Toinen kysymys tietyissä tapauksissa tiettyjen Tuotteiden osalta meillä on merkittäviä vähennyksiä ja kansallisella tasolla tulisi määritellä tavoitteet. Jos me tarkastelemme tätä ilmiötä, me tarvitsemme tiettyjä tietoja laskeaksemme, mikä on lähtöpiste, ja sitten tietoja, jotta voisimme laskea sen, olemmeko päässeet tulokseemme. Nyt haluaisin korostaa sitä, että mitä tulee kiertotalouteen, komission esittelemä seurantajärjestelmä ei vaikuta riittävältä, erityisesti mitä tulee siihen, että pyrimme talouden kasvun ja raikannekysymykset yhdistämään. Minä uskon ja me uskomme, että indikaattoreita tulisi vielä muokata. Ja tästä teemasta myöskin hyvä komission jäsen haluaisin kuulla hiukan enemmän. Thank you very much. Now on behalf... Paljon kiitoksia ECR-ryhmän puolesta edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitoksia tästä esityksestä ja kiitoksia kestävän kehityksen suunnitelmasta, joka 16. päivä hyväksyttiin. Tämähän riippuu kolmesta seikasta. Tarvitsemme sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä työtä. Nämä kaikki kolme pilaria ovat hyvin tärkeitä ja me olemme myöskin todenneet aikaisemmin ETS-direktiivin yhteydessä, että ilmastopolitiikka vaikuttaa sosiaalisiin ja taloudellisiin kuluihin. COP21-kontekstissa ja kun odotamme komission tiedonantoja pitkän aikavälin ilmastostrategiaan liittyen, haluaisin nyt tiedustella, kuinka näette näiden kolmen pilarin vaikuttaman toisiinsa, sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen pilarin. Ja toinen kysymys, ne jäsenmaat ja alueet, jotka ovat hyvin suuresti fossiilisista polttoaineesta, kuten hiilestä, riippuvaisia. Voivatko nämä alueet luottaa komission tukeen ja komission ymmärrykseen tässä uudessa pitkän aikavälin ilmastostrategiassa. Ja sitten vielä yksi kysymys, hiilidioksidipäästöjen vähennykset liikennesektorilla. Tässä haluaisin tiedostella, miksi komissio esitellessään aloitteensa hiilidioksidileikkauksiin liikenteessä liittyen. Miksi se ei yksityiskohtaista analyysiä, vaikutusten arviota julkaissut? Mikä on tämän ehdotuksen vaikutus jäsenmaihin, eh, niihin, joissa BKT väestölukuun suhteutettuna on matalampi. Ja sitten vielä yksi kysymys. Onko meillä ajatusta siitä, kun voisimme tukea köyhempiä maita, mitä tulee sähköiseen liikenteeseen, vai tulemmeko me passiivisesti vain odottamaan kehitystä? Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Alden puolesta edustaja Riis. Kiitos puheenjohtaja. Minä Entä vähän nyt tässä improvisoiden. Minä en ajatellut käyttää koordinaattorina puheenvuoroa, mutta koska nyt on hyvä aikara slotti, niin haluan minäkin kommentoida, niin kuin Peter Liisi edellinen puhuja sanoi, että usein on vähän sanottu nätisti komissiolle, että joskus jotkut asiat kestä, ottavat liian paljon aikaa, mutta tässä me olemme tämän mandaatin loppuvaiheessa. Meidän pitää nyt lähteä vähän pressaamaan aika painaa päälle ja meidän täytyy saada tulosta ennen lainsäädäntökauden loppuun mennessä tämä muovin käyttö meidän varjoesittelijöinä. Meidän täytyy ajatella myös sidosryhmiä, mutta me kaikki, joita me tör- tapaamme, he ovat kaikki törmänneet samaan huoleen. Miten me voimme niveltää kaikki nämä kannanotot yhteen, jotta tästä tulisi toimivaa? Se on yksi huolenaihe. Ehkä haluaisin kuulla vielä varapuheenjohtajalta. Ehkä elokuun lopulla me voimme keskustella tästä ihan syvällisemmin direktiivitekstiehdotuksesta, mutta ehkä mikä on se on se kokonaisvaltainen maailmanlaajuinen ulottuvuus tällä tässä huolessa muovissa luvut ovat järkyttäviä. Miten muovi aiheuttaa esimerkiksi merien ekojärjestelmissä tuhoja 13 miljardia per vuosi. Jotkut asiantuntijat ovat sanoneet tänä vuonna, että vaikka sataprosenttisesti kierrätettäisiin muovia Euroopassa ja Yhdysvalloissa, se ei muuta asioita, kuin ihan marginaalisesti maailmanlaajuisessa, koska meillä on tämä kokonaisvaltainen huoli, joka painottuu pääasiallisesti Aasiaan. Minä kuuntelin erittäin mielelläni varapuheenjohtajaa, kuinka me kuinka, minä kysyn, kuinka me voimme mieltää tämän muovidiplomatian ja yhteen ilmaston vasta, ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun, koska meillä oli vuonna 1992 jo Rion kokous. Miten me voimme niveltää tämän kaiken yhteen? Mitä aseita ja työkaluja meillä on tähän? very much. Now... Paljon kiitoksia seuraavaksi vihreistä. Edustaja Auken, olkaa hyvä. Kiitos ähm, puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen Timmermansille varsinkin siitä, että te nostitte muovin pienistä asioista isoon asia, isoksi asiaksi. Se on mahtava saavutus tällä mandaattikaudella parlamentille. Ja Kuten itsekin sanoitte, se oli hieno asia myös komissiolle. No, ei nyt lähdetä tässä sen enempää keskustelemaan tästä kertakäyttöisyydestä ja muusta, mutta haluaisin vain sanoa, että tämä parempi asetus, sillä on yksi huono vaikutus, nimittäin se, että ei kyetty selkeästi kieltämään oksomuoveja. Kun te nyt lupaatte meille, että tulee tällainen kattava kielto muoville, että siinä tulisi myös selkeä okso kiertotalous tai kertakäyttö muoveille kielto. Oksalla on nimittäin erittäin huono vaikutus. Sitä käytetään esimerkiksi maataloudessa, vaikkapa pelloilla. Ja se on huono asia ja me tarvitsemme vahvan kiellon tälle. Ja sen lisäksi meidän täytyy olla tarkkoja tämän äh, hajoavuuden suhteen, koska se kestää aina kauan ja kuinka kauan se on mukana luonnon kiertokulussa ja niin edelleen. Eli, mutta kuitenkin toki hajoava muovi on parempi äh, vanhanaikaisen muovin tilalle, mutta haluaisin selkeän viestin oksomuovista. Vuoden 2017, eli viime vuonna Juncker, kun hän puhui äh, unionista vuosipuheessaan, hän sanoi, että tarkasteltaisiin lähipäätösperiaatetta. Ja olemme nyt äh, kuulleet, että DG Sante on tehnyt ehdotuksen, joka on sellainen, että uudelleen kansallistettaisiin ähm, esimerkiksi GMO-asioiden äh, asioista päättäminen ja, ja torjunta-aineista päättäminen. Ja tämä olisi paha asia, koska silloin on mahdotonta lähteä tekemään EU-tason politiikkaa esimerkiksi torjunta-aineista koska kaikki nämä kysymykset hyönteisistä ja mehiläisistä, jotka ovat kuolleet johtuen nimenomaan näistä torjunta-aineista ja myrkyistä. Ja jos tästä nyt tulee täysin kansallinen toimivaltuus, niin silloin me emme pääse tippaakaan eteenpäin ja tekin tiedätte sen. Ja tämä olisi todellakin suuri takaisku ympäristönsuojelussa ja tulevaisuuden luonnon monimuotoisuudessa, vesien puhtaudessa ja kaikessa. Joten luvatkaa minulle, että ette hyväksy tätä ja että tätä pidetään yhä jatkossakin yhteisenä EU-politiikkana, jotta voimme varmistaa sen, että meillä on mahdollisuus jatkossakin säädellä EU-tasolla esimerkiksi torjunta-aineita. Näin pääsemme ensimmäisen puheenjohtajakierroksemme päätökseen. Olkaa hyvä komission jäsen. Much. Um paljon kiitoksia. Pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin parhaan kykyni mukaan. Välillä kysymykset ovat hiukan teknisempiä. Yritän niihinkin vastata, mutta haluaisin osoittaa osan näistä kysymyksistä komission kollegoillenne, jotka ovat äh, näistä asioista vastuussa. Mutta voisin aloittaa siitä kiireellisyyden tunteesta, joka meillä kaikilla on. Komissio ei lainkaan halunnut parlamentille aiheuttaa suhteetonta painetta työhön, mutta olen myöskin vakaasti sitä mieltä, että meillä on melkoisen vähän aikaa jäljellä. Ja nyt meillä on melkoisen valtava lainsäädännöllisten luonnosten kasa työn alla sekä parlamentissa että neuvostossa. Jos me haluamme kohdata äänestäjämme ensi vuoden vaaleissa – jos meillä on jotakin konkreettista, mistä olemme saaneet päätöksiä aikaan, tämä on paljon konkreettisempi osoitus työstämme kuin se, että komissio sanoisi, että me olemme tehneet erittäin hienon aloitteen, nyt se on parlamentin tai neuvoston käsittelyssä. Äänestäjiemme mielissä me olemme kaikki yhtä ja samaa. Eivät he erottele sitä, että parlamentti tekee hyvää työtä, mutta komissio on huonoa tai komissio on huonoa, mutta parlamentti hyvää. Tämä on Eurooppaa. Eurooppa toimii. Me olemme osa tätä kaikkea. Ja siksi komissio kollegion ko- joiden kanssa meillä on tällainen kiireellisyyden tunne. Tämä tarkoittaa sitä, että uusia aloitteita saattaa vielä tulla, mutta me olemme joka tapauksessa hyvin tietoisia siitä, että kaikista asiasta emme ole aloitteita saaneet vielä tehtyä, emmekä ehkä saa niitä tämän kauden loppuun mennessä tehtyä. Eli nyt jos teemme uusia aloitetta, ne saattavat jäädä uuden parlamentin ja uuden komission käsittelytäväksi. Kun puhun tästä kiireellisyydestä, en viittaa vain teihin, viittaan myöskin kollegoihin, kun minä keskustelin heidän kanssaan pyydän heitä toimimaan trilogeissa ja niin edespäin, niin että komission puoleen, että kritiikkiä kohdistuisi, että me emme tee kylliksi, ettei mitään saada tehtyä. Luonnollisesti parlamenttihan on vapaa toimissaan, esittelijät ovat vapaa toimissaan, mutta ajatukseni tässä todellakin on se, että loppujen lopuksi meitä kaikkia joko kiitetään tai moititaan, jos me tuloksia saamme aikaan tai emme saa. Mitä tulee antibiootteihin? Puhummeko me tässä antimikrobilääkeresistenssistä? Käsittääkseni näin on. Me terveyden toimintasuunnitelman asiasta hyväksymme viime vuonna. Ja toimet farmaseuttien kanssa liittyvät tähän. Me pyrimme varmistamaan sen, että toimintamme on perusteltua ja että koska olemme havainneet antimikrobiresistenssin syntymistä sekä eläimissä että ihmisissä ja koskien myöskin sieniä, olisi perusteltua toimia. uskoakseni äänestätte juuri tästä mietinnöstä myöhemmin tänään, kyllä, todellakin. Monet ehdotukset äh, mietinnön yhteydessä käsittelivät äh, strategisia lähestymistapoja ja pitkän aikaa jarruteltuja ratkaisuja. Uskoakseni parlamentti äänestää näistä asioista syyskuussa, eli me teemme kyllä lääkinnällisten aineiden strategisen toimintasuunnitelman parissa töitä, mutta tämä on hyvin monimutkainen ja hankala asia. Se on pakko myöntää. Ja tässä meidän on pakko kuulla melkoisen monia sidosryhmiä, että voimme olla varmoja siitä, että todellakin tavoitteemme voimme saavuttaa. Meillä on sellainen tunne indikaattoreiden suhteen, että etenemme varovaisesti muutamia indikaattoreita, jos tarpeen me päivitämme tilannetta jatkuvasti. Tämä on äärimmäisen tärkeää, uskoakseni. Sitten kertakäyttöiset tuotteet. Tässäkin pitää olla selkeä metodologia. Mutta se, mitä me olemme nyt tuoneet työhön aloitteen myötä, pohjaa parhaalle mahdolliselle tiedolle, sille datalle, jota meillä on käytössämme nyt. Mutta ellen erehdy, minulla on tällainen mielikuva. Tiede ja markkinat etenevät paljon nopeammin näissä asioissa kuin ennen, ja on selvää, että meidän täytyy sopeutua tähän kehitykseen. Me ajamme tutkimusta ja markkinoita aivan eteenpäin rajoille asti, mutta jos ähm, intressejä ja rahoitusta on ja he kehittyvät nopeammin kuin me, meidän täytyy sopeutua tähän niin kauan kuitenkin, kun meidän toimintatapamme ovat selvät, eikä niitä ole asettu kyseenalaiseksi. Kehityksen sopeutuminen on yksinkertaista. Edustaja Paulucci, jos tarpeellista, me kyllä ryhdymme näihin toimiin. Näinkö sitten ristikettä riippuvuutta sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen pilarin välillä? Kyllä aivan ehdottomasti nämä asiat liittyvät erottamatta toisiinsa, jotta voisimme ympäristöä parantaa. Tämä oli menneisyydessä jotakin hyvää, jotakin hyödyllistä toimintaa. Nykyisin se taas on välttämätöntä. Me olemme aivan väärässä, jos kuvittelemme, että kestävyyden ja sosiaalisten kysymysten tai kestävyyden ja talouden kehityksen välillä on ristiriita. Jos me puhumme kestävyydestä, niin me emme puhu vain ympäristöstä. Me puhumme myöskin sosiaalisesta kestävyydestä, missä ovat tulevaisuuden työpaikat, ottaen huomioon robotiikan kehityksen ja automaation, missä ovat työpaikat, olemmeko me kyllin älykkäitä, kyllin sopeutuvia toimivaa niin, että tulevaisuudessakin ihmisillä on työpaikkoja. Tämäkin on kestävyyttä. Mihin sitten liikkuvuus vaikuttaa tulevaisuudessa? Kuinka me voimme luoda energiasiirtymän ja sellaisen liikkuvuuteen liittyvän siirtymän, joka todellakin palvelee ihmisiä? Yhdessä asiassa haluaisin puhua aivan suoraan. Meidän on pakko sopeutua. Eli me, me sopeudu. Meidät sopeutetaan. Ulkopuolinen voima sen tulee tekemään. Joko me kärsimme valtavia ympäristöllisiä seuraamuksia, koska me emme ryhtyneet toimiin eh, ilmaston lämmetessä, emme ottaneet vakavasti näitä kysymyksiä. Muovi on täydellinen esimerkki tästä. Me emme edes tiedä nykyisin, mikä mikromuovien vaikutus on terveyteemme. Ja mikromuovia on joka paikassa. Aivan syvimmissä mm, meren haudoissa, vedessä 90 prosentissa pullovesistä on mikromuovia. Emme me puhu tässä jostakin äh, mukavasta luksusongelmasta. Me puhumme erittäin tärkeästä kysymyksestä. Okso, muovi liittyy tähän pian. Nämä ovat sellaisia asioita, joilla on valtava vaikutus meidän tulevaisuuteemmekin. Ja maailmantalous tulee kehittymään kiertotalouden suuntaan, kestävän talouden suuntaan. Minun vakaa vakamukseni on se, että se osa maailmasta, joka kaikkein parhaalla tapa, tavalla sopeutuu tähän tekoälyn ja robotiikan kehitykseen, tämän siirtymän tekee nopeasti, pääsee hyötymään sen eduista nopeammin kuin muu maailma. Ja uskoakseni kaikkein suurimpia haasteita, mitä politiikkoina on se, että me käytämme omaa vakaumustamme näistä kysymyksistä – vaikuttamaan riippumattomiin eurooppalaisiin ja vakuuttamaan heidät toimimaan. Erityisesti ne ihmiset, jotka ovat hyvin kaukana sellaista ajattelusta, että näkisivät eh, kuuluvansa tähän uuteen kestävään maailmaan. He perus, puolustavat vain vanhaa maailmaa, kestämätöntä taloutta. Tämä olisi äh, todellakin virhe. Mielestäni tämä olisi vahinko ja tragedia, elleivät poliitikot nyt käsittäisi, että on kiire vakuuttaa ihmiset siitä, että tämä siirtymä tulee tapahtumaan ja meillä on oma roolimme täytettävämme. Mitä tulee vaikutusten äh, arviointiin? No, niitähän me aina teemme. Ehkä minulta meni jotakin ohi, palaan asiaan, jos vaikuttaa siltä, että meillä on jäänyt vaikutusten arvioinnissa jotakin sivuun, nyt en löydä sitä tästä heti. Ja vastasin jo osittain aikataulupaineisiin liittyen ja muutamia kommentteja. Tässä tuli myöskin globaaliin tason liittyen. On pakko sanoa, että jos me puhumme muovikysymyksestä, meillä oli tänä aamuna sekä YK että Kiinan että Kanadan edustajien kanssa kokous. Ja jollakin tavoin muovistrategiassa, erityisesti valtamerten puhdistamisessa, me olemme yksimielisiä lähestulkoon ympäri maailman. Aasiassa tämä on hyvin suuri kysymys tällä hetkellä. Ja edustaja Riison aivan oikeassa sanoissaan, että Euroopan panos on melkoisen pieni, mutta jos Euroopalla on kestävä ratkaisu, Euroopan osallistuminen globaaliin ratkaisuun tulee olemaan valtava panos. Kiinalaisetkin etsivät tällaista ratkaisua. Hekin ovat kasvavassa määrin tietoisia siitä, että mm, saastet vaikuttavat terveyteen, turismiin, kun ratkaisuja ei ole. Uskoakseni jopa meidän osallistumisemme tämän ongelman ratkaisemiseen, vaikka osamme siitä on melkoisen pieni, vaikka tämä on kuitenkin asia, joka valtavasti vaikuttaa meidän terveyteemme, meidän ympäristöömme. Katsokaapa vain rantojamme, menkääpä mihin tahansa eurooppalaiselle vesialueelle katsomaan, mitä sieltä veden alta löytyy. Tämä on aivan hirvettävää. Kuitenkin suhteellista ajateltuna meidän osamme on pieni, muuten se saattaa olla suuri. Jos Eurooppa löytää ratkaisun tähän ongelmaan, se on valtava asia. Ja minä olen aivan rehellisesti sitä mieltä, että olemme jo lähellä tällaisen ratkaisun löytämistä myöskin asialaisille. Ja se tapa, jolla äh, asialaiset ovat reagoineet asiaan, on ollut hyvin innostunut. Indonesia, Kiina, mainitsin jo Taimaan. Kaikissa näissä maissa on huomattu, että äh, kaksi erittäin tärkeää talouden sektoria, kalastus ja turismi, kärsivät tästä ongelmasta ja siksi siihen halutaan löytää ratkaisu. Parempi säätely, oksomuovien kieltäminen, me teemme töitä, kuten muovistrategiassa sanottua, me aktiivisesti REACHin puitteissa tarkastelemme sitä, olisiko syytä oksomuovit kieltää. Tämä on siis työlistallamme ja me olemme tämän prosessin, tämän kieltoprosessin käynnistäneet REACHin alla ja me tulemme pitämään teidät ajan tasalla, kun me pääsemme jonkinlaiseen lopputulokseen. Mitä tulee sitten toissijaisuuskysymysten Task Force-työryhmään. En ole tietoinen tästä ongelmasta, jotka mainitsitte. Se ei ole vielä tullut minun korviini, mutta tulen tarkastelemaan asiaa. Minä olin tämän Task Force-työryhmän puheenjohtaja, mutta en nyt voi tästä sen enempää vielä sanoa. Paljon kiitoksia. Kiitos. Niin, ei varmastikaan ole helppoa saada muut maat eh, seuraamaan, mutta ainahan kaikkein helpointa on ehkäpä kieltää. Se ei ole niinkään hankalaa. Nyt lähdemme sitten toiselle kierrokselle kysymyksiä. Minuutti. Minulla on täällä jo muutama nimi puhujalistalla, mutta jos joku muu haluaa vielä puheenvuoron, ilmoittakaa. Ensimmäinen puhuja on edustaja Grostet, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitos paljon ensimmäiselle varapuheenjohtajalle tuli tapaamaan meitä, kuten kollegat ovat jo sanoneet. Voisin sanoa, että se on tosi harmi. On menetetty puolet tästä lainsäädäntökaudesta. Me olemme tehneet hidastetulla tahdilla työtä ja nyt me ihan kaadumme työn alle ja on vähän liian myöhä, pelkään pahoin. Ei ole mitään mitään tilaa terveydelle, terveyspolitiikalle teidän salkussanne kuitenkin, kun puhutaan näistä... Les succès engendrés pour la recherche sur les maladies rares meidän täytyy myös taistella vakavia harvinaisia sairauksia vastaan. Meidän täytyy taistella syöpää vastaan. Sehän koskettaa kaikkia, kun me puhumme liikalihavuudesta – väestö vanhenee. Kaikki tämä, kaikki tämä, kun puhutaan biotekniikan tulevaisuudesta, kaikki tämä kuuluu yhtä. Jos siitä ei puhuta, jos näistä ei puhuta, se on erittäin huono viesti. Tässä me menemme taaksepäin. Te puhuitte konkreettista päätöksistä, joihin, joita pitää tehdä suhteessa valitsijoisimme, eikä te, terveyspolitiikka ole olemassa teille, sitä ole olemassa teille ollenkaan. Täällä kuulee kaikenlaista, että ensi kaudella ei olisi terveys salkkua komissaarille. Minusta tämä on aika säälittävää. Meillä on kansanterveys tärkeä asia. Monet ovat pyytäneet ehdottomasti, jotta terveyspolitiikka olisi keskeistä komission työssä, kun ajattelemme talouskasvua EU:ssa, kun ajattelemme tasa-arvoa kaikille. Terveys pitäisi olla taattua ja kaikkien pitäisi päästä terveydenhuollon piiriin. Ehdottomasti, ehdottomasti tämän pitää olla kokonaisvaltainen itsenäinen politiikka. Se ei missään nimessä saa kadota EU-stamme. Thank you very much, Mr. Potch. Kiitokset ja sitten edustaja Potch. Eh, um, no, just two. Kiitos. Kaksi konkreettista ja pientä kysymystä, jotka liittyvät näihin puuttuviin palapelin palasiin, mitä tulee meidän velvollisuuksimme täyttää kestävän kehityksen tavoitteet. Toinen liittyy seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan, koska komissiohan sen myötä on velvollinen toimimaan tai selvittämään näitä ei-myrkyllisiä vaihtoehtoja. En tiedä, onko komissio lähtenyt toimimaan tämän sitoumuksen mukaisesti. Haluaisin tietää, mikä on tilanne liittyen tähän strategiaan ja mitä painopiste toimenpiteitä komissio toteuttaa Toinen kysymys on myös yksinkertainen ja helppo liittyen hormonihäiritsijöihin. Pääsihteeri sanoi, että hormonihäiritsijästrategiaa valmistellaan ja että se olisi valmis vielä tänä vuonna 2018. Joten haluaisin tietää, voisitteko te antaa hieman tilannekatsa, jonkinnäköisen tilannekatsauksen tilanteesta ja mitä on tehty hormonihäiritsijöille. Kiitos. Thank you very much. Now... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lavia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin palata tähän muovistrategiaan Euroopassa, koska Eurooppalainen talousfoorumi sanoi, että 80 prosenttia muovista mereessä tulee näistä suurpyörteistä. Yksi on Aasias alueella ja kaksi Afrikan alueella. On itsestään selvää, että Eurooppa tulee olemaan johtajana tässä strategiassa, kun taistellaan muovin käyttöä vastaan, mutta objektiivisesti ottaen meillä ei ole mitään suurta vaikutusta lopputulokseen. Eli meidän pitäisi arvioida sitä, onko meidän lähestymistapamme tähän strategiaan oikeanlainen vai pitäisikö meidän vielä ottaa jotakin muita asioita vielä huomioon. On teknisiä vaihtoehtoja olemassa, vaihtoehtoisia raaka-aineita ja nämä vaihtoehtoiset raaka-aineet luonnollisesti ovat sellaisia, että ne voisivat ympäristöllistä vaikutusta vähentää. Me voisimme käyttää muovin sijaan pahvia, muitakin ratkaisuja on. Ähm, meidän tulee katsoa kokonaisuutta. Ja ehkäpä pohdinta tätä teemaa koskien olisi tarpeen, sillä me emme halua nyt tuhota tuotantosektoria, mutta me haluamme kuitenkin suojella ympäristöjä tältä vaikutukselta ja myöskin talouttamme. Thank you very much, Madame Melior. Kiitokset ja sitten edustaja Melior. At the moment, vielen Dank. Kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitos äh, komission jäsenelle siitä, että tulitte tänne ja kiitokset teidän puheenvuorostanne. Minä haluaisin puhua vielä tästä kertakäyttömuovistrategiasta. Se, tässä on tehty tärkeä askel eteenpäin, mutta minua hieman huolestuttaa se, millä tavalla tästä ulospäin kommunikoidaan, koska jäsenvaltioissa tämä tulee aina kieltona ja kansalaiset ymmärtävät sen myös nimenomaan kieltona. Ja sitten kun puhutaan, niin kaikki sanovat, että kyllä, hyvä, tämä on ihan oikein, näin olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, meriä on suojeltava ja kestävää materiaalia voidaan käyttää, mutta se, mitä Eurooppa aina tekee, on kuitenkin aina kielto. Joten minusta, ajatellen esimerkiksi Kioton pöytäkirjaa, niin meidän täytyisi lähteä sen hengen mukana saamaan ihmiset mukaan tähän työhön ja sitä kautta saamaan sitä tukemaan. Toinen kysymys. Me olemme tehneet tässä valiokunnassa pitkälle meneviä päätöksiä ilmastodiplomatiasta. Mitä komissio tekee asialle? koska meillähän oli yhteiskokous ulkoasioiden valiokunnan ja ympäristövaliokunnan kesken tänä aamuna, koska me ajattelimme, että nimenomaan yhteistyössä yhdessä pääsemme tässä eteenpäin. Thank you very much, Madame Kiitoksia. Edustaja Pyrk. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne. Ensinnäkin ähm, muovistrategia, siinä tuen teitä täysin. Ja minun mielestäni siinä voitaisiin ottaa käyttöön vaikka pantti. Alankomaissahan äh, tätä jo aikoinaan äh, ehdotettiin. Äh, meidän täytyy myös puuttua okso muoviin. Tästä puhuttiin täällä aikaisemmin myös kalastusvaliokunnassa Pitäisikö kalastajien tuoda kaikki nämä muovit ynnä muut rantaan ilmaiseksi, koska nythän ne joutuvat itse asiassa maksamaan siitä, että he tuovat jätettä maihin. Mutta itse asiassa meidän pitäisi palkita kalastajia siitä, että he keräävät sitä roskaa sieltä. Sitten toinen kysymys, joka liittyy kiertotalouteen ja maatalouteen ja maaseutuun. Lainsäädäntö yleensä pysäyttää kaiken. Kyllähän te tiedätte, mitä Alankomaissa tapahtuu, siitä meidän ei tarvitse edes puhua. Mutta eikö nimenomaan Euroopan taholta pitäisi sanoa Alankomaille, että lähtekää nyt mukaan, lähtekää mukaan niin, että me saisimme aikaan jonkinnäköisen äh, siirtymämallin, jos me haluamme vielä jatkossakin saada tai pitää näitä äh, perhemaatalousyrityksiä. Mutta jos ajatellaan nyt äh, myös maaseutuja sitä, että täällähän on paljon rahaa EU-ssa, niin Katainenkin sanoo, mutta tässä on niin suuri byrokratia, että tavalliset ihmiset maaseudulla eivät pääse siihen käsiksi. Kiitos. Missä Lavia? Edustaja Lavia. Toinen kysymys, olkaa hyvä. Joo, ritorno sun... Minä palaan tähän argumenttiin eh, eh, tai mennä toisen argumenttiin, ruokahävikkiin tällä kertaa. Tämä kestävyysargumentti, ja sen suhteen meillähän on myöskin tavoitteena vähentää ruokahävikkiä. Vuonna 2030 elintarvikehävikki se pitäisi saada laskuun. Tämä liittyy myöskin kiertotalouspakettiin. Minulla on käytännön kysymys, hyvä komission jäsen. Kuinka me voisimme tehdä töitä, jottain, jotta voisimme ottaa kaikki nämä äm, tavoitteet, myöskin G7 ja jäsenmaiden tavoitteet, sillä Euroopan lainsäädännön sisälle on yksinkertaista ottaa tavoitteita, mutta meidän täytyy tarkastella tapoja ne tavoittaa. Meidän täytyy toimia niin, että voisimme todellakin vähentää tätä mahdotonta eh, hyväksyä ruokahävikkiä Euroopassa, mutta meillä täytyy olla tapa siihen. Kiitos. Onko täällä muita, jotka haluaisivat vielä esittää kysymyksen? Ei. Ani. Ah, niin. Ihan lyhykäisesti. Puheenjohtaja, ihan lyhykäisesti. Täällä äh, kysymys on tästä sähköpulssikalastuksesta, joka on aina ollut äh, hyvin äh, kestävää. Ja nyt me lähdemme puhumaan siitä ilmasto muutoksen yhteydessä myös, joka saattaa lopettaa nimenomaan pien Ja te tiedätte itse sen, tämähän on täysin kestävää. Eikö meidän täytyisi löytää hyvä ratkaisu myös tälle sektorille? This concludes our list of questions. Näin pääsimme kysymyksemme, kysymyskierroksemme päätökseen. Olkaapa hyvä komission jäsen. No niin, aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä ja vastaan hollanniksi. Impulssikalastus tai pulssikalastus, sähköpulssikalastus, ei sinne eh, tule komissiota eh, vakuuttaa, vaan teidän kolleganne täällä Euroopan parlamentissa. No, jatkan ja aloittaa nämä terveyskysymyksistä. Kaikki, mitä me teemme tällä alalla, se vaikuttaa terveyteen. Te puhuitte tässä aikaisemmin, tai me puhuimme aikaisemmin tässä mikromuovista, jota on vaatteissa, jota me hengitämme, jota on siinä ruuassa, jota syömme ja vedessä, jota me juomme. Emmekä me vielä tiedä eh, myöskään, mikä oksomuovien vaikutus terveyteemme on. Me emme tiedä niin monien asioiden vaikutusta meidän terveyteemme. Katsokaa, mitä tapahtuu luonnon monimuotoisuudelle. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja katoaminen vaikuttaa valtavasti meidän terveyteemme. On niin paljon asioita, joita komissio tekee, jolla on tärkeä eh, terveysvaikutus. Edustaja Grostet eh, mainitsi, että joku, ehkäpä hänen poliittisessa perheessään, sai ajatuksen siitä, että seuraavassa komissiossa ei olisi terveysasioista vastaavaa komission jäsentä. No nyt sellainen on, eikä kukaan komissiossa ole koskaan sanonut, että tällaista, että näin pitäisi toimia. Meillä on erittäin pätevä ja ahkera komission jäsen Andriu Kaitis, joka hoitaa terveyskysymyksiä. Enkä voi kuvitellakaan, että jossain muodossa että tälle asialle ei kiinnitettäisi, tähän asiaan ei kiinnitettäisi enää niin paljon huomiota. Joten en tiedä todellakaan, mistä tämä ajatus tulee, mutta se ei todellakaan tule komissiosta. Ja sitten strategioista. Niin on, on toki kansallisia viranomaisia, muistan edell- erään puheenjohtaja maan, joka halusi pienentää komissiota huomattavasti ja toki jos komissiota supistetaan paljon, niin silloin en tiedä, onko jatkossa enää terveysasioista vastaavaa komission jäsentä, mutta nämä ovat asioita, jotka ovat jäsenvaltioiden pääkaupunkien käsissä eikä tule meiltä komissiosta. Ihan vain varmistan sen teille. Mitä tulee sitten hormonihäiritsijöihin liittyvään strategiaan, Viime vuonna työskentelimme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä lainsäädäntö kysymysten parissa, jossa oli kysymys torjunta aineesta ja siinä puhuimme nimenomaan sitä, mitenkä tunnistaa hormonihäiritsijätä ja sitä, millä tavalla voisimme ajantasaistaa uudet kehityskulut tällä sektorilla, esimerkiksi tieteessä ja myös politiikan eri aloilla ja huomioida se sitten oikealla tavalla lainsäädäntöpuitteistossa. Tämä työ on käynnissä ja jos sallinette, niin ehdottaisin, että kutsuisitte Andro Kaitiksen tänne puhumaan asiasta. Hän on panostanut tähän hyvin paljon aikaa ja energiaa, joten hän voinee kertoa näistä enemmän. Ei myrkylliset, äh, ei toksiset äh, ympäristöstrategiat, äh, hyvin hankala tehtävä. Siihen liittyy hyvin paljon erilaisia arviointiprosesseja, jotka liittyvät kemikaaleihin ja sen vuoksi emme ole varmoja, kykenemmekö esittelemään strategian ennen meidän mandaattimme päättymistä. Me lähestymme mandaatin päättymistä ja tämä aihe on niin hankala, että en tiedä voidaanko sitä nopeuttaa. Mutta otan teidän huomionne kuitenkin äh, mukaan. Tämä on meille tärkeä asia. Me vedämme kuitenkin johtopäätöksiä käynnissä olevista arviointiprosesseista, myös äh, REACH-asetuksen äh, uudelleenarvioinnista, samoin kuin äh, kemikaalilainsäädännön tarkistuksesta. Me mietimme yhä vielä, millä tavalla esitellä sitten nämä tulokset, koska me haluaisimme myös pyytää eri osapuolet mukaan tähän keskusteluun. Mitä tulee sitten kieltoihin ja kieltojen taloudellisiin vaikutuksiin? No, kyllä <laughs> te tiedätte, jos nyt annan tässä hyvin proosallisen vastauksen, mikä vaikutus on. Monia näistä aineista ei edes tuoteta Euroopassa. Joten vaikutus Euroopan talouteen on hyvin rajallinen todellakin. Siksi toisekseen henkilökohtainen kokemus. Minä tiedän, tämän hieman tällainen anekdootin kaltainen, mutta minä olen ollut tässä somessa poliitikkona 17-18 vuotta jo silloin, kun ensimmäiset some-sovellukset tulivat. Kun me käynnistimme nämä ää, äh, kertakäyttömuovi, äh, strategiat ja kielot, niin silloin joku siellä jo sanoi, että oi kauheita nyt komissio tekee taas tällaisia kieltoja. komissio tulee kieltä, EU kieltää koko muovin. Mutta nyt täytyy sanoa, että viimeisen kolmen neljän vuoden aikana jokaisessa jäsenvaltiossa, jopa Britti tabloidit, britti eh, iltapäivälehdistö on innoissaan tästä kiellosta, joten mietinkin, että teimmekö jotain väärin. Joten minusta tämä muovialoite ja eh, kertakäyttömuovi strategia joskus on fantastisia ideoita, mutta ne tehdään liian aikaisin. Joskus taas on fantastisia ideoita ja ne tulevat juuri ajallaan. Ja minusta tämä on aloite, joka on fantastinen ja ihan ajallaan. Me olemme kyenneet tarttumaan tähän ajan henkeen. Yli 80 prosenttia vastauksista sanoo tai ihmistä sanoo, että he ymmärtävät tämän, tämä on tärkeää, että he ymmärtävät, mitä tämä merkitsee ympäristölle ja yli 80 prosenttia ihmisistä tietää, mitä tämä vaikuttaa heidän terveyteensä kun yleensä ihmiset sanovat, että no te puhutte niin pienistä asioista nyt vaikka esimerkiksi pilleistä, mutta sillä on valtava merkitys. Mutta kuitenkin kiitos iltapäivälehtien, kansalaisjärjestöjen ja muiden sen vuoksi esimerkiksi McDonald's kieltää muovipillit monessa Euroopan maassa. Siksi teollisuus äh, sitoutuu nyt äh, strategiaan, jota he vastustivat kolme neljä vuotta sitten. Joten jokin tässä on nyt todella muuttumassa. Eli se, että tämä on kielto, äh, ei se ole asia, jonka pitäisi meitä tässä nyt tavallaan estää, ei. Koska nyt eurooppalaiset haluaa sitä ja nyt meidän täytyy kiiruhtaa. Ihmiset tulevat kiittämään meitä siitä. Ilmastodiplomatia erittäin tärkeää, erittäin tarpeellista. Olen hyvin huolissani kansainvälisestä eh, ilmapiiristä. Olen hyvin huolissani tästä uudenlaisesta kansainvälisestä diplomatiassa, jossa vain eh, viitataan kintaalla tärkeille asioille. Oh, ei, en piittaa tästä. Olen kuitenkin vakuuttunut, että jos me käymme varovaista hyvää diplomatiaa, jota esimerkiksi Ranska tukee valmisteluissa. Ja jos me jatkamme vastaavaa äh, lähestymistapaa, jonka komissio ja parlamentti on ottanut äh, käyttöönsä Pariisin sopimuksen täyttämiseksi, niin olen vakuuttunut, että Eurooppa tulee johtamaan tätä diplomatiaa ja monet seuraavat meitä. Vaikkakaan Trumpin hallinto sitä ei tee, niin valtava osa USAn äh, osavaltioista, yrityksistä, teollisuudesta tulee johtamaan seuraamaan Eurooppaa. Olen tästä aika vakuuttunut. Sitten vielä kalastuksesta. Johtaako tämä ylimääräisiin kustannuksiin, että kalastajat tuovat äh, esimerkiksi äh, kalastusvälineensä takaisin, verkkoonsa takaisin maihin? No ei, koska äh, kalastusteollisuudenhan tulee sitä vasta, jos ne sisältävät muovia. On laskettu, että tuottajavastuu tulee olemaan noin 0,16 prosenttia sektorin vuosittaisesta voitosta. Ja toisekseen kalastajat maksavat nyt jo kustannukset merien saastumisesta, kun he kalastavat roskia kalojen sijaan. He voivat kertoa, kuinka paljon heillä on roskia, muoviroskia verkoissa tai kuinka heidän propellinsa vahingoittuvat johtuen näistä roskista. Ja esimerkiksi mikromuovit ja kaikki tämä vaikuttaa. Jos ihmiset luulevat ja uskovat, että tai luulevat, että kalai ja äyriäiset eivät enää ole hyväksi terveydelle eikä sitä voi syödä, niin silloin kalastajien koko ammatti katoaa. Joten tämän kalastussektorin tuotto vuodessa on noin 57 miljoonaa, joten muovi on koko teollisuuden, kalastusteollisuuden uhka. Joten meidän täytyisi tässä siirtää taakkaa enemmän tuottajille ja ottaa sitä pois kalastajilta. Tässä ehdotuksessa seuraavassa kalastusrahastosta olisi mahdollisuus maksaa kalastajille, jos he kalastavat muovia. Ja sitähän edustaja Schreik juuri pyysi. Eli että he toisivat takaisin tämän muoviroskan maahan. Mitä tulee sitten äh, ruokahävikkiin, kiitän edustaja Lavia hänen kysymyksestään. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Me keskittymme tällä hetkellä lainsäädäntöön, joka liittyy äh, ruokahävikkiin ja yritämme löytää yleisen metodologian sille, miten vähentää ruokahävikkiä. Me haluaisimme hyväksyä ensi vuoden alussa nimenomaan sen, mitä te juuri pyysitte, eli joskus maaliskuussa. Eli tämä on aihe, jossa me emme odota vain sen vuoksi, että vaalit ovat tulossa. Sitoudun, annan tämän sitoumuksen teille, että maaliskuussa saatte tämän, mitä te pyydätte. Ja tämä taitaa, ai niin, Äh, edustaja Schrei kysyi vielä, mitä me voimme tehdä. No ei, käännän sen tain, näin päin. Jos me luomme ristiriidan sen välillä, tai niiden ihmisten välillä, jotka työskentelevät maataloussektorilla ja ympäristösektorilla, niin silloin kaikki häviävät. Ei ole mitään mahdollista, että voisimme luonna kestävää ympäristöä ilman, että maataloussektori aktiivisesti osallistuu siihen meidän maanviljelijämme, ihmiset, jotka työskentelevät äh, tuolla maalla, he ovat se, jotka huolehtivat tämän kestävyydestä. Eli maanviljelijöillä on erittäin tärkeä osa tässä ja se on nimenomaan se, mitä komissio ja sen Phil Hogan on ehdottanut. Ja toivon, että me saamme tästä hyvän keskustelun aikaiseksi myös tässä valiokunnassa. Jos tämä valiokunta voi meitä auttaa, auttaa, auttaa maksimoimaan maatalouspolitiikan vihreyttämisen, niin se tekisi Euroopan unionille suuren palvelun. Kiitos. Paljon kiitoksia. Uh, thank you very much. And uh, as I said at the beginning... Paljon kiitoksia. Kuten sanoin aivan aluksi haluaisin vakuuttaa, että me olemme täysin sitoutuneita tekemään töitä nyt käsittelyssä olevien aloitteiden parissa tämän kauden loppuun asti. Jälleen kerran kiitoksia komission varapuheenjohtaja. Kiitos. Thank you very much. Bye-bye. Thank you very much. Bye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 So, dear colleagues, let's, uh, let's start the voting session. Hyvät kollegat, nyt voisimme aloittaa äänestykset. Toivottavasti teillä kaikilla on äänestyskorttina valmiina. I worked at uh, until 4:40 in the morning because I finished the energy. Pahoittelen, jos olen hiukan hitaampi äänestyksissä kuin tavallisesti, sillä eilen tein töitä neljään asti aamu yöllä, mutta toivoisin, että pyritte auttamaan minua ja näytätte selkeästi, kun äänestätte. Eli aivan aluksi, onko teillä nyt äänestyskortit mukana? No huomaa, että täällä on heti ihmisiä, joilla ei ole äänestyskorttia, kuten edustaja Gardini. Okay, now we are ready. Nyt olemme valmiit. Ensimmäinen äänestys on koneäänestys. Kyseessä on kompromissi. Tämä koskee ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevia yhteisön lupa- ja valvontamenettelyjä. Äänestys alkaa. Edustaja Juuso, me äänestämme nyt. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme, jälleen koneellisesti äänestämme kompromissista eläinlääkkeitä koskevassa aloitteessa Tämä on ollut erittäin, erittäin pitkään työn alla ollut asia. äänestämään, nyt koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Täysi tuki. Onnittelut edustaja Grosteet ja onnittelut kaikille, jotka ovat olleet tässä vaikeassa prosessissa mukana. Seuraavaksi me äänestämme kysymyksestä, suullisesta kysymyksestä komissiolle koskien vuoden 2018 ilmastonmuutoskonferenssia Katowicessa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Seuraava asia on suullisesti vastattava kysymys jälleen kerran koskien COP21 Katowican kokousta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme suullisesti vastattavasta kysymyksestä komissiolle koskien lymentautia. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jälleen kerran äänestämme koneellisesti, äänestämme suullisesti vastattavasta kysymyksestä komissiolle koskien kiertotalouden seurantakehystä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sama tilanne suullisesti vastattavaksi kysymykseksi neuvostolle kiertotalouden seurantakehityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme suullisesti vastattavasta kysymyksestä komissiolle koskien kannabiksen käyttöä lääkinnälliseen tarkoitukseen. Äänestys alkaa. Tässä yritämme tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme päätöslauselma esityksen hyväksymisestä koskien työjärjestyksen artiklaa 106. Sen mukaista vastalausetta asetamipridin käyttö biosidivalmisteryhmässä 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Now we are voting on 2019 budget, the man... Seuraavaksi äänestämme talousarviosta 2019 trilogin neuvotteluvaltuuksista. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kiertotalouspaketin täytäntöönpanosta, vaihtoehdot kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön ongelmien ratkaisemiseksi. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty,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 hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta Pahoittelen 26 jäi välistä puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, 44 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 52 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, 53 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, 54 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 56 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän toisen osan äänestys alkaa. Hyväksytty 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 58 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 59 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50, 64 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Voimme tarkistaa tämän toisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. Tarkistamme. Voimme tämän uudelleenkin äänestää. Ihmiset eivät nostaneet kättä, 65 puolesta. Kaikki olivatkin puolesta, niin tämä on hyväksytty. Teidän täytyy nostaa kätenne selkeämmin. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 71. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty 73 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 73 tarkistamme tämä vielä. Äänestys alkaa. Tämä oli hyväksytty. Tämä oli hyväksytty. Paljon kiitoksia edustaja Eichhauta. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Alde Oletteko puolesta vai vastaan? Puolesta hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta. 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme koko tekstistä loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Yksimielisesti hyväksytty. Oikein hienoa. Siirrymme nyt eteenpäin. Products. Siirrymme seuraavaan kohtaan tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Ihanko totta? Eli EPPssä te olette jakautuneita. Tehdään tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää. Mitä minä sanoin? 62. Minä katsoin 62. Se on hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13a puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän kompromissi 13a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hylätty. 13b puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämänkin. Hyväksytty. Lähes kaikki kuitenkin. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 130 ja suullinen tarkistus. Ensinnäkin, vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, hyvä. Sitten äänestämme 130 suullisen äänestyksen kerran puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 134 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta,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 Ei äänestämme 14 ja suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan, ja siinä on suullinen tarkistus, vastustaako joku sitä, ei äänestämme siitä. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vi- vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta, vastaan tyhjää, 46 EPP. Tarkistamme. Äänestys alkaa. hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. äänestys kone äänestyksenä. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Kiitos. There are a lot of compromises. Okay. Now we are voting on the communication from the Commission to the Council and Parliament. Äänestämme eurooppalaisen yhteistä terveystoimintasuunnitelmasta mikrobio, mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Ensin kompromissi yksi Ei. Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 kuusi puolesta. tätä tarkistaa. 91. Koneellisesti. Tarkistamme koneellisesti. 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 96 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylättyy. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 99. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 112. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Agri 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistusta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 6, 7 puolesta vastaan hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistusta 121 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 121 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 116. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Identtinen 125, 126, 46 ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtiset 128, 147, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 143. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 144 puolesta vastaan hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan Ty- tarkistamme 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oho, hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 165 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta vastaan, 166 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 170 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 171 puolesta. Voimme tarkistaa toki oletin, että tulos oli sama kuin edellisessä, mutta 170 tarkistamme, se oli tiukka. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitä yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 174 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 173 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 175 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 176 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vast, 30 puolesta vastaan, Tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 242 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 243 puolesta vastaan, tyhjää, hylä, hyväksytty. 248 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 250 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 260 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 hyväksytty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 265 puolesta 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 277 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 284 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 285 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme. 285. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 286 puolesta vastaan Onko EPP puolesta vai vastaan? En tiedä vieläkään. Anteeksi. 286 uudelleen puolesta, vastaan, tyhjää, selkeästi hylätty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 318 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 200 tuo raukeaa. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200, ei, tarkistamme se vielä. 298. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 303. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 ja 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313, 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 315 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 317 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän. 319 äänestys alkaa.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 319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 325 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 333 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 335 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 337 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 336 puolesta vastaan. Alde puolesta. Tämä oli hyväksytty 338 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 339 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tehty 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Agri 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 354 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 355 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 356 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 369 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 370 ja 71 yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 372 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 392 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393 puolesta vastaan tyhjää. Oliko Alde vastaan hylätty? 394 puolesta. Haluatteko tarkistaa tämän? Tarkistetaan 393. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty 394 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 395 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 396 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 408 puolesta. Tarkistamme vielä 407 koneellisesti. Tämä oli melko selvää, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Pahoittelen. Agri 39 puolesta. Olen hyvin hyvin väsynyt. En nukkunut, pahoittelen. Olkaa hyvä. Minulle jäi pieni epäilys tästä. Kun me tarkistimme, anteeksi, anteeksi, kun me tarkistimme Kolme emme nähneet tulosta. Minä haluaisin tietää, miten tämä päättyi, koska se ei tullut ihan selkeäksi. 25-36. <coughs> So we are where? 408 <coughs> and Agri 39. Who is in favor? Agri 39 puolesta. 408 ja Agri 39 yhtä aikaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 409, 10 ja 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Agri 4, kompromissi 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 419 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 420 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, 421 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 422 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 424 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 425 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agre 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty Agri 48 puolesta vastaan. Me äänestämme Agri 48. Kukaan ei nostanut kättään. Tämä oli nyt hyväksytty. 451 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistus neljän koneellisesti. En nyt nähnyt ihmisten käsiä. Tämä oli hyväksytty viisi puolesta vastaan. Ymmärrän tämän, muuten. en tiedä, oliko kyseessä koko ryhmä, joka äänesti vai vain kaksi henkilöä, joten tarkistamme tämän nyt tarkistus viisi koneellisesti. Äänestys alkaa.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 Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Pahoittelen. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraava raukeaa 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko palata vielä tarkistukseen 16? Voimme kyllä tehdä ehdottomasti niin. Tarkistamme 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Jos tiu- tilanne on tiukka, niin tarkistamme, mutta tuo ei näyttänyt niin tiukalta. Missäpä olemme? 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 ja 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämänkin vielä. Äänestys alkaa 36. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämä 46. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty 47 puolesta. Edellinen oli hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, ITRE N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme kuitenkin tarkistaa tämän vielä. Tarkistakaamme 53. Tämä oli hylätty. Kyllä, hylätty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60. Seuraava raukesi 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 58 puolesta vastaan, onko Alde vastaan, hylätty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 ja Itre J yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta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 tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistaa tämän vielä? Voimme tarkistaa koneellisesti. 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Itre B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty itre C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty itre D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty itre E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty itre I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty itre M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 76 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta, vastaan. Tarkistamme tämän 77 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 78 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. you very much for bearing with me. Paljon kiitoksia siitä, että jaksoitte äänestykset läpi ja pahoittelen. Edustaja Kalemba, minä erehdyin muutamassa kohdin, mutta sitä en tehnyt niin Näin pääsimme äänestykset päätökseen ja siirrymme nyt eteenpäin seuraavan asian esityslistallamme. Annan teille muutaman minuutin poistua salista rauhallisesti, jos haluatte poistua. Well, um, uh, I would like to... No niin. Pyytäisin kaikkia kollegoita, jotka täällä keskustelevat, äh, jatkamaan tuolla salin ulkopuolella. EPP myös. Ystävä, olkaa ystävällisiä. Kuku, voitteko jatkaa keskustelua ulkopuolella? Me jatkamme välittömästi äh, kohtaan 20 esityslistalla ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä. Esittelijämme on Julie Görling. Ole hyvä, Julie. Julie. Kiitos äh, puheenjohtaja. Tämä on äh, ihan äh, yksinkertainen, uudelleen laadittu asetus, jos mikään on yksinkertaista. Tarkoitus äh, on siis tuoda nykyinen lainsäädäntö äh, ajantasaiseksi äh, tarkistetun Tukholman asetuksen kanssa. Tämähän on tehtävä aina silloin tällöin. Eli kysymys on POP-asetuksesta, eli pysyvistä orgaanisista yhdistyksistä. Yhdisteistä ne ovat aineita, jotka pysyvät ympäristössä hyvinkin kauan aikaa jotkut alkuperäisen käytön jälkeen. Monet niistä ovat historiallisesti olleet torjunta-aineita ja teollisia kemikaaleja, jotka voivat livahtaa elintarvikeketjuun ja kumuloitua yksittäisissä organismeissa ja ne voivat olla vakaa, aiheuttaa vakavia ympäristöhaittoja. Tämä on yksi niistä työajoista, sektoreista, jotka saavat hyötyä paran, paremmista, parannetuista mittausmenetelmistä. Nyt meillä on parempaa teknologiaa, voimme mitata huomattavasti tarkemmin, mikä ei aikaisemmin ollut mahdollista. Eli osa siitä informaatiosta, joka meillä nyt on varsinkin äh, POP-konsentraatioista äh, Välimeressä ja äh, Antarktisella, Antarktialla ja, ja Tämä on informaatiota, jota nyt jatkuvasti ajantasaistetaan uudella tiedolla koska nämä sitä lähtien, kun nämä haitalliset popit tajuttiin ja niiden käyttöä on kielletty ja välillä rajoitettu, useimmiten kielletty. Niitä saadaan käyttää vain joissain, joidenkin tiettyjen hyvin tiukkojen poikkeusten kohdalla. Varsinkin kansainvälinen Tukholman yleissopimus on sellainen, että tässä on tarpeeksi kansainvälistä mielenkiintoa tehdä työtä asian parissa ja löytää uusia kemikaaleja, jotka tuodaan lainsäädännön sateenvarjon alle. Ja tämä on hyvin käynnissä myös kansainvälisesti. Eli se, mitä minä olen tässä tehnyt, tämä komission ehdotus on hyvin suoraviivainen. Siinä huomioidaan se mikä on tärkeintä, siinä huomioidaan ekalle uusi rooli kemikaalivirastolle, mikä on hyvä asia. Minä olen esittänyt muutamia tarkistuksia, joilla yritämme vahvistaa kemikaaliviraston asemaa. Olen luonnollisesti keskustellut viraston kanssa siitä, mitä mitä mieltä he ovat omasta roolistansa. Ja luonnollisesti heillä on tiettyjä budjettikysymyksiä, mutta koska heidät on otettu tähän mukaan, he ovat hyvin tyytyväisiä siitä ja minusta se on tärkeää, koska tällä hetkellä suurin osa työstä tehdään konsultoinnin pohjalta komission ostamien konsultointien pohjalta ja todennäköisesti kemikaalivirasto voisi tehdä tämän työn. toin esiin yhden asian, joka minua huolestuttaa, nimittäin vaikutusten arvioinnin puute. Poliisi, komissio haluaa tehdä tästä uudelleen arvioinnin, mutta he, komissista ei välttämättä ole tarpeen tehdä arvioi, vaikutusten arviointia. Minä en yleisellä linjalla olisi samaa mieltä, koska uudelleen laadinnassa ö, sekin on huomioitava. No, katsotaan, mitä komissio sanoo aiheesta kuten muutkin, niin toki minä tiedän aikataulupaineet ja olisi toki hyvä asia, jos me saisimme tämän lävitse ennen tämän lainsäädäntökauden päättymistä. Mutta tästä on vielä puhuttava varjoesittelyiden kesken seuraavassa tai ensimmäisessä kokouksessamme. Eli siis puhumme siitä, mitä vaikutuksia on vaikutusten arvioinnin pois jättämisellä. Tämä vaikuttaa ihmisiin. Jotkut näistä tuotteista vaikuttavat esimerkiksi ihmisiin ja ympäristöön. Ja teollisuuden edustajat ovat sitä mieltä, että ainakin joistakin näistä aineista pitäisi tehdä vaikutusten arviointiin. Haluan vielä vain selittää, näette että tässä olen tehnyt muutaman tarkistuksen, jolla lisään aineks, aineita hyvin teknisellä tavalla liitteisiin ja varjoesittelijät voivatkin miettiä, että mistäspäs tuo nyt tuon löysi, koska tämä tavallinen tekninen asia tuolle Görlingille. No näin se onkin. Minu, komissio pyysi minua ottamaan nämä mukaan, koska ne eivät ehtineet mukaan komission omiin äh, keskusteluihin ja tähän laatimiseen ja halusi, komissio halusi tämän mahdollisimman nopeasti mukaan. Viime hetkellä se onnistui. Mutta minus, minun on otettu paljon yhteyttä, varsinkin Deka BDEn käytöstä ja tuotannosta. Ja ne tarkistukset, mitä minä olen tehnyt, eivät puhtaasti täytä vain niitä asioita, jotka puuttuvat tai Tukholman yleissopimuksesta, vaan tässä asetetaan tietty raja. Ja Tukholman yleissopimuksessa ei ole rajaa raja-arvoa. Joten tästä meidän täytyy vielä keskustella ja tehdä ehkäpä tästä muutoksia, koska tällä on vaikutuksia varsinkin kierrättämiseen. Ja käsittääkseni tästä on puhuttu myös Paaselin yleissopimuksen puitteissa, eli jätteiden kierrätys. Eli tämän pitäisi silloin täyttää se sama prosessi. Olen tietoinen, että tätä täytyy ehkäpä hieman viilata. Toinen asia, joka on tullut joistain jäsenvaltioista, ei kaikista, se on PCPn käyttö kansallisissa sähköverkoissa. Ja komissio on ehdottanut, että tässä pitäisi olla ehdoton takaraja PCBn poistamiseksi 2025, vai oliko se 35? Tätä ei aikaisemmin ole ollut tässä mukana, vaan on oletettu, että nämä muutokset tehdään silloin, kun verkkoja muutenkin korjataan ja ajantasaistetaan. Eli tämä koskee vain muutamia jäsenvaltioita, niin yksi ikävä asia on se, että monilla jäsenvaltioilla ei ole edes aavistusta siitä, kuinka paljon PCBtä on käytetty heidän sähköverkossaan, joten he eivät voi sanoa, onko se ongelma vai ei. He tietävät sen vasta siinä vaiheessa, kun tehdään muutoksia. Ja toivon mukaan tämä voidaan tehdä turvallisella tavalla. Ja minua huolestuttaa se, että tätä tietoa ei ole saatavilla. Joten äh, minä olisin kiinnostunut äh, tietämään, kuinka tämä saataisiin tähän nyt mukaan ehdotukseksi. Eli siis tässä on menty aika suoraan eteenpäin. Me emme ole käyneet vielä varjoesittelyiden kesken mitään keskusteluita tästä ja odotan mielenkiinnolla ja toivon mukaan voimme pitää kiinni myös äh, näistä määräajoista. Paljon kiitoksia. Nyt on varjoesittelijöiden puheenvuorojen aika. Ehm, Lutsi, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään. Vaikuttaa olevan niin, että tarkistukset eh, ja viimeisimmät eh, muutokset ovat eh, sellaisia, jotka me jaamme kolme, neljä ja 12 rajoittavat äh, Tukholman sopimuksen äh, toimenpanoa olisi hyödyllistä saada komissio paikalle, joten saisimme kuulla, jotta saisimme kuulla heidänkin kantansa tähän asiaan. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, joita on esitelty, äh, me tarkastelemme niiden toimien vahvistamista, jotka kohdistuvat pop-valmisteisiin, jotka uhkaavat ympäristön terveyttä ja yleistä terveyttä. Tukholman sopimuksen mukaisesti meidän pitäisi löytää strategioita, jotta tunnistaisimme nämä saastuttavat pop-valmisteet. Tällä linjalla on komission aloite. Kuitenkin, ottamme, jos otamme huomioon asetuksen, olisi hyödyllistä, että komission jäsenmaat pyrkisivät tunnistamaan ja arvioimaan näitä saastuttavia aineita ympäristössä. Tämän lisäksi olisi tarpeen muokata tätä aikataulua. Nyt parlamentti puhuu viiden, viiden vuoden aikarajasta ja parlamentin ja neuvoston valvonnasta. Kiitoksia. Kiitoksia tästä. Seuraavaksi ICR. Olkaa hyvä. Tak jest, że z tym raportem zapoznałem się na świeżo, więc w związku z tym... Paljon kiitoksia. Luin tämän mietinnön hiljattain. Joten minulla ei ole nyt yksityiskohtaisia kommentteja kovinkaan paljon. ECR mielessä tämä mietintö on tervetullut ja me haluaisimme kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä, erityisesti mitä tulee tarkistuksiin kaksi ja neljä. Nämä saattavat tekstin lähemmäksi REACH-asetuksen tekstiä. Kuitenkin minulla olisi pari kysymystä. Ehkäpä tämä johtuu nyt siitä, että en tunne aihepiiriä kovinkaan hyvin ensinnäkin. Ja ennen kaikkea kyseessä ovat uudet säännöt ja velvollisuudet Euroopan kemikaalivirastolle, jotta tämä virasto voisi ratkoa kaikkia niitä ongelmia, joita tästä asetuksesta kumpua, että voisimme varmistaa sen, että uusi asetus toimeenpanaan oikein. Meillä pitäisi olla kemikaalivirastolle lisää resursseja taloudellisesti. Ehkäpä komissio voisi hiukan puhua tästä tilanteesta, viraston vahvistamisesta. Ja tämän lisäksi eräät jäsenmaat olivat melkoisen kriittisiä, mitä tulee epäselviin menettelyihin tai hyvin tiukkojen rajojen asettamiseen esimerkiksi PDAn osalta. Nämä eivät ole kovinkaan tulenarkoja valmisteita. Tämä mainitaan tarkistuksessa seitsemän ja näin jonkin verran rajoitteita, mitä tulee Reachin ja Tukholman sopimuksen linjoille saattamisessa. Tässä tavoitteet ovat melkoisen erilaisia. Tässä yhteydessä meillä on hiukan huolenaiheita. Emme ole aivan varmoja siitä, että kaikki menettelyt ovat kyllin selkeitä. Esimerkiksi mitä tulee raja-arvoihin. Ja sitten meillä on tämä koko kierrätys- ja kiertotalouskysymys. Miten komissio haluaa tehdä tästä avoimempaa? Se on minun huoleni odotan mielenkiinnolla yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa tässä aihepiirin parissa. Toivottavasti me pääsemme neuvoston kanssa yksimielisyyteen vielä tämän parlamentin kauden aikana. Kiitoksia. Yes. Kiitoksia. Edustaja Hoitava, Aldelta, olkaa hyvä. Chair, and I would like to thank the rapporteur. I think she's doing a, did a very good... Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Minä haluaisin kiittää esittelijä, koska ne on tehnyt huomattavan hienoa työtä ja on todella tärkeää, että e lähteä soveltamaan, että eka virasto lähtee tokemaan, soveltamaan näitä määräyksiä. Minä kuulen esin jäsenvaltioista sen kaltaista puhetta, että kun lähdetään nämä menettelyt näille pop-aineille menettely näissä nimeämisissä, näissä määrittelyissä on hyvin monimutkainen. Onko tästä ajatuksia, jotta menettely voisi olla avoimempi ja selkeämpi Se Tukholman sopimuksen hengen mukaisesti? Paljon kiitoksia Guesta, edustaja Konitsna. Mr. Eagles, you are bigger now. <laughs> so, <laughs> excuse me. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Pahoittelen. Um, um, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Aivan aluksi halusin äh, kiittää esittelijää erittäin suuresti hänen työstään. Ähm, meillä oli välillä hyvin yksityiskohtaisia tarkistuksia, mutta tähän tulee komissiolta, mikä on hyvä tietää. Joka tapauksessa tämä on hyvin tervetullut tervetullutta ja Tukholman sopimuksen kanssa linjoilla. Ja mehän tiedämme tämän Dekan eh, BDE-kysymyksen, joka on ollut vuosia eh, käsittelyssä. Tämä on hyvä mainita. On erittäin tärkeää myöskin ymmärtää se, että tämä on työtä, joka on ollut käynnissä jo pitkän aikaa, mutta se täytyy saada päätökseen, sillä tässä on vielä paljon asiaa tehtävänä. Ja kun me kierrätämme, meidän täytyy varmistaa se, että meillä on rajoituksia olemassa kyseessä ei ole vain se, etteikö uusia tuotteita tulisi, vaan kyseessä on myöskin kierrätys. Eli paljon kiitoksia tästä. Saatte tukeni. Minulla on yksi kommentti ja yksi kysymys, tarkistus 12, sillä tässähän on nelisivuinen tarkistus. Onko tämäkin komissiolta? Ehkäpä vielä tärkeämpää liittyen siihen, mitä tässä esittelijä ajaa takaa. Hän sanoi, että tässä tarkoituksena on parempi säätely, mutta minä luin tarkan tekstin. Me nyt pyydämme, että kemikaalivirasto tarkastelisi sitä, onko jokin aine pop vai ei, mutta näin tehdessään se, pitää, sen tulisi arvioida valtava määrä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia indikaattoreja. En minä usko, että sen tunnistamiseksi, onko jokin aine, pop, yhdiste, pitäisi jotain taloudellista tai yhteiskunnallista analyysiä ryhtyä tekemään. Kun jokin aine on tunnustettu popiksi, sen jälkeen tällaista arviointia voidaan tehdä, mutta kun olemme vasta tunnistamassa, mitkä ovat poppeja, tämä ei ole tarpeen. Ja todellakin haluaisin kuulla nyt komissiolta, mistä on kyse. Tässä on Pariisi, sivua, sosiaaliset kulut, toteutettavuusarvio, niin edespäin, niin edespäin. Mehän pyrimme tässä vain tunnistamaan pop-aineita. En ole aivan varma, pitäisikö tähän arviointiin ottaa kaikkia luoteltuja seikkoja mukaan. Minun arviointini mukaan tämä ei ole kyllä hyvää säätelyä. Siksi tämä hyvin selvä kysymys nyt komissiolle siitä, mitä mieltä he ovat tästä laajennuksesta, jonka esittelijä on tehnyt. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt Guen varjoesittelijä, edustaja Konička Nokava. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, především mi dovolte poděkovat. Eh, Kiitos, eh, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää Jules Göringiä hänen valmisteluistaan. Itse henkilökohtaisesti luonnollisesti pidän tätä hyvänä. Tässä on kysymys välttämättömästä askeleesta, joka mahdollistaa sen, että jatkossakin pidetään kiinni ja noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia ja raja-arvoja. Siitä, mistä minä en pidä, on se, että me saimme tämän niin lyhyellä varoitusajalla. Tämä olisi nyt saada jo kauan sitten. Eli tässä nyt ollaan hieman myöhässä, mutta se ei ole Euroopan parlamentin vika, vaan ennemminkin Tämä johtuu ehkä siitä, että tämä on hyvin monimutkainen ja tekninen. Mutta tässä pitäisi hieman tätä vielä työstää. Ensinnäkin liitteiden muutokset, jotka hyväksytään delegoituina säädöksinä, se ei minua miellytä. Meidän pitää tästä puhua varjoesittelyiden kesken. Sitten komission äh, se, että komissio antaa täytäntöönpanomääräykset, tämä ei mielestäni myöskään ole hyvä. Minusta parlamentti pitää ottaa mukaan sillä tavalla, että me emme ole ainoastaan äh, kuultava, vaan sillä tavalla, että me voimme ainakin edes hylätä tämän. Ja kolmanneksi, äh, minusta ei pitäisi antaa liikaa poikkeuksia. Ja neljänneksi, täytyy vahvistaa kemiallista muiden aineiden ja jätteiden välistä yhteyttä ja kiertotaloutta. Tässä äh, minusta tämä aset, asetus ei ole äh, riittävä popeille, koska popeille täytyy olla selkeät raja-arvot ja ja myös esimerkiksi poikkeuksille esimerkiksi fenylieterille ja tietyille rakennusmateriaaleille ja lasten leluille, keittiötarvikkeille ja niin edelleen. Ja me, näille kaikille aineille täytyy olla rajat, arvot ja niiden täytyy, ne täytyy määritellä tiukemmin, ankarammin ja sen lisäksi ei pitäisi olla mitään lisää poikkeuksia popseille tietyissä tuotteissa. Ikävä kyllä tietyt valtiot eivät noudata tätä asetusta sillä tavalla kuin Tukholman yleissopimus edellyttää. Kuitenkin nämä aineet, jos ne, joutuvat, ne vaikuttavat, jos ne joutuvat ilmaan tai veteen, mutta kuitenkaan nämä valtiot eivät informoi siitä, vaikka Tukholman yleissopimus sitä vaatisi. Mitä tulee kansalaisten kuulemiseen ja millä tavalla kuluttajat huomioidaan, se on aina prioriteetti. Minä tulen esittämään tarkistuksia Julia. Odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä. Thank you very much indeed. And now floor to the commission, Mr. Paljon kiitoksia, edustaja Ryby. Thank you very much, uh, Mr. Chair, and good afternoon, everyone. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitän tietysti Rova Gerlingia tästä luonnoksesta ja kaikista kommenteista ja esityksestä, jonka te olette laatinut meidän esityksemme pohjalta. Kuten tässä on hyvin korostetusti tuotu, korostetusti tuotu esille nämä POPs, POP-yhdisteet, hyväksyttiin vuonna 1994. UN and ja tämä oli tehty Tukholman sopimuksen valossa. Sehän astui voimaan vuonna 2004. Näiden, minkä takia on kyse pysyvistä orgaanisista saastuttavista yhteistä, koska ne ovat pysyvästi meidän ympäristössämme, ne ovat siellä jatkuvasti olemassa ja ne matku- myös matkustavat planeetalla ne kohdistavat, kohdistavat todellisen uhan ihmisille, eläimille, kasvustolle. Me neuvotteluja on käyty. On myös hyväksytty sopimus, Tukholman sopimus, jonka avulla haluttiin käsitellä tätä POP-yhdisteitä, näitä pysyviä saastuttavia organisia yhdisteitä, jotka ovat maailmanlaajuisesti levinneet yhdisteet. EUn asetus on on siirtänyt Tukholman sopimuksen omaan lainsäädäntöönsä. Tämä uudelleenlaadinta pysyvistä organisista yhdisteistä on käynnistynyt siitä välttämättömyydestä saada yhdenkaltaisiksi eri päätöksentekomenettelyt kun on kyse Lissabonin sopimuksen määräyksistä. Se oli keskeisin tavoite tässä uudelleen laadinnassa. Sen lisäksi me, me olemme myös tajuneet, että näillä kemiallisilla tuot, aineilla, yhdisteillä on tärkeä rooli, koska ne ovat ehkä keskeiset organismit. Ja kun on kun on tieteellisesti teknisesti tutkittu, miten nämä tuotteet ovat keskittyneet. Tässä on aivan uutta teknologiaa otettu käyttöön näiden kemiallisten aineiden tutkimisessa. Sen lisäksi me ehdotamme joitakin tarkistuksia niihin määräyksiin, jossa puhutaan monitoroinnista, valvonnasta ja se on suoraan jatkumoalle agendalle, kun me haluamme pare- tehdä parempaa lainsäädäntöä ja kun on tehty yhteenveto terveydellisistä aspekteista, ja me haluamme jäsenvaltioiden kanssa taata paremman raportoinnin Tukholman sopimuksen toteutumisesta. Me haluamme myös päivittää määritykset, jotta ne olisivat paremmin yhteensopivia määräysten kanssa, niin kuin esimerkiksi REACHissa on sanottu. Tämän keskeisin tavoite on sopimuksen toteuttaminen, täytäntöönpano. Keskeinen tavoitehan on sopimuksessa, että pyritään poistamaan nämä popsit, jotta voidaan paremmin suojella ihmisten ja kasvien terveyttä. Tämä on otettu huomioon laajemmassa määrin, kun tutkitaan tätä ehdotusta. On puhuttu myös vaikutuksen arvioinnin puuttumisesta, mutta kun me teimme tämän ehdotuksen, emme nähneet välttämättömäksi tehdä tätä vaikutusten arviota tuolloin, koska tämä asetus ja sen vaatimukset, jotka se asettaa jäsenvaltioille ja eri osapuolille, ne ovat hyvin tunnettuja kaikkien tiedossa. Emme nähneet, kokeneet välttämättömäksi toteuttaa vaikutusten arviointia. Joitakin kysymyksiä nousi esiin, kuten esimerkiksi EK-viraston toiminta ja myöskin budjetti. Meidän mielestämme, meidän ehdotuksessamme otetaan huomioon työn kuormitusmäärä, joka on ennakoitu ekalle. Meillä on joitakin, jotakin kokemusta asiasta ja ekan pitää tehdä tämä tulevaisuudessa, vaikka kannamme osan, oman osamme vastuusta. Sehän kuuluu myös sopimukseen ulkoisten palveluntarjoajien kanssa tehdystä sopimuksista, jotka kantavat osan vastuusta, mutta tällä hetkellä EKA kantaa suurimman osan ja se on myös heijastunut meidän budjettiimme. Teillä on, teil, teiltä tuli muutamia täsmällisempiä kysymyksiä. Aloittaisin sosiotaloudellisista arvioinneista on paljon kriteerejä, jotka liittyvät tarkistukseen 12 tässä mietintöluonnoksessa. Me se, meidän ehdotuksestamme käy hyvin ilmi, että me emme ole laatineet tätä luettelua. Siinä on informaatiota, joka pitää sisällyttää asiakirjaan, mitä mitkä Eka on pyytänyt, jotta voitaisiin poistaa kokonaan käytöstä uudet POPS-yhdisteet. Huomaan, että ei ole mitään velvoitetta asetuksissa ja sopimuksissa määritellä mitään uusia saastuttavia yhdisteitä osapuolten pitää vapaasti päättää, haluavatko ne nimetä tai nimetä uusia POPS-yhdisteitä, mutta jos pyritään nimeämään uusia ehdokkaita tähän saastuttajien luetteloon, silloin pitää tehdä työtä tämän menettelytavan kontekstissa, toisin sanoen komitea 31, johon kuuluu alan asiantuntijoita, joka tutkii ehdotuksia, joita on tullut eri osapuolilta. Ja on pyydetty, että eri osapuolten ehdotukset koottaisiin asiakirjan, jossa viitattaisiin viitteeseen D-sopimuksesta, jota puhutaan screening criteria, eli Toisin sanoen pitäisi tietää, ovatko kyseessä olevat saastuttajat täyttäneet nämä kriteerit. Tässä on myös kyse Euroopan parlamentaarikkojen toimista, eli miten me identifioimme popit, ei siinä ole kyse. Siinä oli otettu riittävästi huomioon sosiotaloudelliset tekijät, kun on kyse pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, siinä niillä pitää olla objektiiviset kriteerit, eli mitkä ovat näiden kemiallisten aineiden ominaispiirteet, ovatko nämä kemialliset tuotteet, onko niissä jotain tiettyjä ominaispiirteitä ja onko ne mainittu Tukholman sopimuksessa. Sopimus ehdottaa myös informaatioperäistä luetteloa ja, sit, ja sen tämä komitea tulisi tutkimaan tutkimuksen jälkeen komitea tulee johtopäätökseen, että jos kemiallinen tuote täyttää eh, pysyvän orgaanisen yhdisteen kriteerit, se pitää sen jälkeen luokitella vaaralliseksi tuotteeksi ja sen takia pitää laatia oheis, lista oheisriskeistä, jotka liittyvät tämän tuotteen kemiallisen tuotteen käyttämiseen ja kaikki ne vaaratekijät, jotka voisivat syntyä tämän tuotteen käyttämisestä. Komitea tulee laatimaan, jota on laadittu, riskien hallinnointisäädös. Se on ylimääräinen vaihe, jossa paneudutaan erilaisiin vaihtoehtoihin. Ja tuossa tulee kyseeseen sosiotaloudellisten kriteerien analysointi hyvin alkuvaiheessa, eikä siinä vaiheessa, kun lähdetään määrittelemään, nimeämään näiden saastuttajien ominaispiirteitä. Meillä on jo hyvin vahva, tukeva menettelytapa, koska me teemme kaiken tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, nimenomaan tämän äsken mainitun komitean kanssa myös, joka on erikoistunut tähän tehtävään. Me käymme kaiken läpi vielä jäsenvaltioiden kanssa ja EKA on tähän liittynyt myös. Asiantuntijaryhmä työstää BBT-kriteereistä vastaava, vastaava luettelo, joka on popseista laadittu. Ei ole välttämätöntä kirjata kaikkia paperille, mustaa valkoiselle nimeämisprosessissa, jossa, jo, josta on mainittu meidän ehdotuksessamme. Hyvä puheenjohtaja, viimeinen kohta vielä. Jotkut parlamentaarikot puhuivat siitä. On kyse DPK-luettelun poistamisesta. DKBDE-luettelon poistamisesta. Dexa, dekabenta, exa tuotteiden poistamisesta ja siihen on lisätty poikkeusmenettely uusiokäsittelyssä. Tämä uusiokäsittely tai jälleenkäytön menet, poikkeusmenettely käsittää aineet tie, tiettyyn CPBB-asteeseen asti. Tämä tehtiin jo vuonna 2016, se näkyy meidän ehdotuksessamme. Ja kuten tämä päätös tehtiin kansainvälisellä tasolla – Siinä ei ole mitään jälleenkäyttöpoikkeusmenettelyä. Se, mistä äsken mainitsin, on myös Reachissä tuote, tässä vetoon tulkkeihin, se ei myöskään edellytä mitään uusia käyttöpoikkeusmenettelyä, niin kuin se on esittelijän tekstissä mainittu. Siinä käsitellään vain yhtä poikkeusmenettelyä jälleen käytössä uusiokäsittelyssä, jota ei ole vielä EU-ssa eikä Riitsissä eikä myöskään sopimuksessa ole siitä mainintaa. Me olemme ehdottaneet tämän tekstin esittelijälle. E, me ehdotimme hänelle tätä tekstiä ja me pyysimme – että ehdotusta tutkittaisiin ja sen jälkeen tärkeät elementit on otettu esi- uudestaan esille. Päätökset, päätöksiä on tehty. Mandaatti, jonka neuvosto antoi neuvotteluun kopin sisällä. Jokainen osapuoli tarvitsee mandaatin neuvostolta ja sen jälkeen komissio neuvottelee koko eu nimissä – tässä lyhyesti näistä list- luettelo, tästä luettelosta muutama sana. Kiitos hyvin yksityiskohtaista. Julie, haluatko sinä vielä lisätä jotain ihan nopeasti? Joo, aloitan niin kuin, takaa eteenpäin. Kyllä, vastaus oli aika yksityiskohtainen, mutta ei tarpeeksi yksityiskohtainen. On vielä pari kysymystä, jotka, joihin haluan vielä vastauksen. Joten ehdotan, että me voimme tehdä tätä, tämän komission ja varjoesittelijöiden kesken, kun meillä on tapaamisemme, koska aihe on hyvin tekninen. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä. Ja meidän täytyy myös siinä yhteydessä käsitellä tätä asiaa minun uudesta liitteestäni, koska minusta se tekee tästä paremman, koska se tekee tästä samansuuntaisen kuin REACHin, joten tästä pitää puhua. Ja mitä tulee kemikaaliviraston äh, budjettiin, komissio ei käsittellyt sitä, mutta käsittääkseni me voimme puhua tästä myös kemikaaliviraston pääjohtajan kanssa, koska budjetissahan on oma budjettikohtaansa tähän, no eihän sitä ole vielä sovittu, mutta me tiedämme, että se on kuitenkin, sitä on esitetty. Ja pääjohtaja on tähän tyytyväinen, joten minä en todellakaan sitä kyseenalaista. Mutta varmistaakseni vain, että se on olemassa, tämä budjettikohta. Toinen asia, herra Paulucci puhui näistä yleissopimuksista. No, no Tämä on asia, mitä minä en ole miettinyt lainkaan. Me voimme puhua tästä varjoesittelyiden kokouksessa. En ole sitä ajatellut, mutta ei se tarkoita sitä, ettenkö voisi olla täysin avoin sille. Joten voimme keskustella tästä ja minä järjestän varjoesittelijöiden ensimmäisen tapaamisen ja odotan siellä sitten mielenkiinnolla uutta keskustelua. Kiitos tarkistusten määrä aika 27. kesäkuuta kello 11 ja sitten 10. lokakuuta äänestys täysistunnossa. Ei, Envissä. Envissä. No niin, muutama virhe täällä paperissa. Niin- no niin, lähdetään tässä eteenpäin aiheeseen 21, joka on aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet. Ja nyt en tee virhettä. Ja edustaja Eekhaut saa olla ensimmäinen puhuja, koska hän on meidän esittelijämme ja hän saa saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I already wanted to make that same remark that now at least you know. Kiitos puheenjohtaja. Uh, so... Minä tämän saman huomion te tiedätte hyvin järjestyksen, tunnette hyvin järjestyksen. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Tämä on lausunto TRAN-valiokunnalle. Eli Tranin esittelijä on myös täällä paikalla meidän kanssamme. Ja varjoesittelijästä Alde. Rande valmistelijana minä olen, minä olen hyvin utelias näkemään, kuinka te yhdistätte nämä kaksi roolia yhteensä. Me voimme sanoa, että koko tässä komission muovistrategiassa on kaksi lainsäädäntöehdotusta, jo yksi on ehdotus kertakäyttömuovista ja se kohdistuu aivan erityisesti merijätteisiin. Ja meidän täytyy nyt tajota, että joka tapauksessa suurin osa näistä jätteistä, jota löytyy valtameristä, no onhan niitä myös mantereella, mutta monet, monet tulevat meille mereltä, me jät, valtameristä, mutta ei mitenkään kannusteta tai ehkä on päinvastoin Monissa tapauksissa, useissa tapauksissa ei kannusteta merisektoria vakuuttamaan tai toimimaan sillä tavalla, että jätteet pidettäisiin aluksilla ja ne purettaisiin vasta satamissa, koska näiden alusten pitää maksaa jotta ne voisivat jättää nämä jätteet satamiin. Tämä, on, tämä ei ole todellakaan mitenkään kannustavaa ja rohkaisevaa, että jätettäisiin jätteet satamiin. Sen takia komissio on ehdottanut muutosta. Se on ottanut käyttöön sataprosenttisen järjestelmän erityismaksuilla, tariffeilla, eli satamien pitää aivan tarkalleen laskea – mitä nämä jätteet maksavat, jotta voidaan ottaa käyttöön erillis, erityismaksut, mitä näiden kaikkien alusten pitäisi maksaa. Se on erittäin tärkeää, koska loppujen lopuksi kaikki alukset, kaikkien alusten pitää maksaa tämä summa. Jättivätpä ne sitten jätteet satamiin. Näin minä ainakin olen sen mieltä nyt. Mielestäni tämä on tuntuva parannus. Me olemme ehdottaneet joitakin tarkistuksia – Eli jos on kyse tämä käsitteistä vihreä alus, vihreä laiva, että se olisi yksi toimenpide, jonka avulla voidaan todistaa, jos teidän aluksenne on sen kaltainen, että te hoidatte hyvin luonnonmukaisesti jätteitä, ne voitte todistaa sen ja voitte saada myös alennuksia kustannuksista kuluista, joita teidän pitää maksaa satamiin, kun te sinne rantaudutte. Mielestäni tämä on tärkeä muutos Totta kai me eh, haluamme käydä keskustelua erityisesti kalastusaluksista, kalastuslaivastossa, eh, kalastuslaivaston edustajien kanssa, koska merijätteistä löytyy paljon verkkoja, jotka ovat jääneet mereen. Alukset eivät niitä enää pysty saamaan takaisin. Nämä on tärkeää, että nämä verkot saataisiin takaisin aluksille, koska näillä verkoilla on dramaattiset seuraukset eh, merien ekojärjestelmään ne ovat myös tärkeä taloudellinen hävikki ja menetys kalastusaluksille. Minä e, esittelijänä, valmistelijana anteeksi, ehdottaisin, että meillä olisi tietty korvaus, takaisinmaksu. Te voisitte saada jonkinlaista korvausta, jos tai vähennys, vähennys siitä, jos te toimitte asianmukaisesti jätteiden toimittamisessa satamaan. Se voisi olla hyvä kannustin. Tässä muutama elementti tästä asiakirjasta. Yleisesittelijä on hyvin eh, iloinen komission ehdotuksesta ja minä haluan vain vahvistaa tätä komission ehdottamaa näkemystä joistakin aspekteista. Ja minä haluaisin taas toisaalta olla vakuuttunut siitä, että että mer- jätteiden heittäminen mereen tulisi, siitä tulisi rikkomus, josta pitäisi tuomita. Sitä pitäisi lähteä toteuttamaan Euroopan tasolla. Minä toivon, että olisimme paljon paljon tiukempia tässä asiassa ja haluaisin sisällyttää tähän myös pienen asian, jonka heitän komissiolle. Ei tässä ole kyse vain myös offshore äh, lautoista, kiinteistä tai kelluvista tähän direktiiviluonnokseen minä pohdinkin missä määrin pitäisi sisällyttää myös nämä offshore-lautat näihin tämän direktiivin soveltamisalaan. Miten te voisitte, koska te voisitte antaa meille jonkinlaista vastausta, että voisimme tietää, miten voimme parantaa tätä, jotta myös offshore-lautat sisällytettäisiin myös tähän direktiivin piiriin. Tämä oli minun työsarkani valmistelijana ja olen todella, todella halukas kuuntelemaan teidän näkemyksiänne aloittain varjoesittelijöistä, jotta voisimme auttaa esittelijää laatimaan tästä loistavan hienon mietinnön, koska meidän pitää myös vakuuttaa neuvosto, joka ei, jolla ei välttämättä ole sama lähestymistapa kuin meillä parlamentissa. Meidän pitää olla varmoja, että me voitamme tämän asiakirjan kanssa. Paljon kiitoksia esittelijää ja nyt varjoesittelijöihin. Edustaja Gambus, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia felicitar y agradecer el trabajo hecho. Ensinnäkin haluan kiittää tästä työstä, jota edustaja Dijkhout on tehnyt. Tämän mm, lausunnon mielestä tämä direktiivehdotus, ainakin jos kuuntelee eurooppalaista strategiaa, kun taistellaan muovijätteitä vastaan meressä, erityisesti kun on kyse muovijätteistä, jotka päätyvät mereen, niin kuin äh, Eichhout hyvin selitti, on kyse myös kalastuksesta, verkoista, jotka jäävät sinne ja silloin on kyse niin sanotusta haamukalastuksesta, joka vaikuttaa suuresti meri- ja ekojärjestelmään Kataloniassa. Yksi, yksi kaikista kärsineimmistä alueista eh, ilmastonmuutoksesta ja jäteiden kanssa on, on Ebron delta-alue, jota siinä se on biosfäärin suojeltu alue, mutta siellä on la- käyty paljon tiedottamiskampanjoita, valistuskampanjoita, kuinka on kyse ainutlaatuisesta luonnosta ja sen takia minä haluankin kiittää tässä yhteydessä tästä hienosta aloitteesta. Espanjassa on Torre de Mar, on yksi näistä alueista, siellä on lukisia paljon muitakin, mutta me olemme lainsäätäjiä, meidän pitää tehdä työtä ja asoittaa meille tavoitteita, jotta, silloin, jotta meidän meremme olisivat koko ajan puhtaampia, ei ole kyse vain muovista, on kyse myös muista jätteistä, joita tulee aluksista. Minusta oli erittäin mielenkiintoista, että esittelijä otti esille nämä offshore äh, petrol, öljynporauslautat tähän mukaan, mutta meidän täytyy ajatella, mitkä vaikutukset näillä öljynporauslaitoilla on meressä oleviin jätteiden määrään. Ehkä ei pitäisi sisällyttää näitä kaikkia lauttoja tähän direktiivisovellusalaa pitää myös tutkia tätä komission toimesta, jotta voidaan todella nähdä, mitä, mikä vaikutus tällä voisi olla kustannuksiin, mitkä vaikutukset me voisimme myös varata itsellemme mahdollisuuden laatia tarkistuksia näiden linjausten mukaisesti. Mitä tulee sitten kalastukseen, eri kalastuspyydyksiin, kalastusvälineisiin, ne vaikuttavat myös kalastuksiin ja myös näihin vastaanotto, vastaanottolaitteisiin. Ne pitäisi hyväksyä silloin, kun on puhe tästä palauttamisesta, josta valmistelija puhui. Meidän täytyy antaa enemmän marginaalia joustua tälle kalastus, kalastukselle. Meidän tajuta mikään kunkin sataman realiteetti. Haluan jälleen kerran ja vielä kerran kiittää Eichhauttia hänen tekemästään työstä. Olen aivan varma, että me pystymme saamaan hyvää työtä vielä tästä eteenpäin, kun me analysoimme hyvin kaikki tulevat tarkistukset. Kiitokset. Mr. Uh, Volkan will continue for S&D. Paljon kiitoksia SND-ryhmän puolesta edustaja Volkan, olkaa hyvä. Kiitos. Myös minä haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä ehdotuksesta lausuntoluonnokseksi. Yhden asian täytyy olla meille selvää, nimittäin se, että että me, nyt on tullut aika todellakin drastisesti ja kestävästi vähentää mereen joutuvutta jätettä. Ja komission ehdotus on tähän hyvä pohja. Ensinnäkin äh, täällä me olemme puhuneet siitä, että äh, esimerkiksi mikromuovia on jo niin paljon merissä, jopa arktisella alueella ja antarktisella äh, alueella, niin, että jopa tutkijat ovat hämmästyneet tästä. On hyvä, että me asetamme itsellemme kunnianhimoisia tavoitteita ja on hyvä ja tärkeää, että ympäristövaliokunta saa puhua myös äh, tästä direktiivistä. Mitä ovat nyt sitten ne toimenpiteet, joita me tarvitsemme, jotta voimme saavuttaa korkean kunnianhimotason? No, minä uskon, että tämän maksurakenteen lisäksi eh, tai eh, olisi tärkeää, että me saisimme sataprosenttisen tämmöisen eh, kertaluonteismaksun käyttöön, koska jos alusten tai varustamoiden täytyy maksaa kiloittain, niin silloin tämä johtaa siihen, että niillä ei ole minkäännäköistä mielenkiintoa tehdä sitä ylipäätään. Minusta on myös hyvä, että jäte käsitettä laajennetaan, koska ihan voi olla, että otamme esimerkiksi pakollisen pakokaasujen puhdistamisjärjestelmän käyttöön aluksiin ja sitten ne pesevät sen filterin meressä. Ja tärkeää on myös, että kalastajat keräävät tätä jätettä merestä ja sitten palauttavat sen satamaan vastaanottolaitteisiin ja että se toimii ilman mitään lisämaksuja. Tällaisia projekteja on jo Alasaksissa, Saksassa, jossa on tällainen jätekalastusprojekti käynnissä. Yksi asia, joka tuli esiin jo POPS teeman kohdalla, nimittäin parafiini, joka parafiini on, tai parafiini on tällainen vaha, jota käytetään esimerkiksi lääkkeissä. Ja sitä käytetään myös polttoaineessa ja 12 mailin kielto on pestä tankkeja, jossa on tätä parafiinia äh, rannikosta, mutta sieltä se kuitenkin tulee tuulen ja muun mukana rantaan. Ja tämä on esimerkiksi äh, matkailijoiden, matkailunkin kannalta ongelma. IMO on päättänyt säännöistä niin, että tätä ei enää tapahtuisi. Ja tankit, joissa esimerkiksi parafiinia äh, kuljetetaan, niitä ei saa sillä merellä pestä. Mielestäni tämä on ihan hyvä askel, mutta riittääkö se? Olen tyytyväinen siitä, että komissio on paikalla maaliskuussa. Tein suullisen kysymyks- kirjallisen kysymyksen parafiinista, mutta en ole vielä saanut siihen mitään vastausta. Ja tästä on, tämä on jo yli kuusi viikkoa yli määräajan. Ja olisin kovin ilahtunut, jos parlamentaarikojen kysymyksiin vastaisiin ajoissa. Ja riittääkö se, että, voi, että voisimme estää näitä parafiiniklönttejä, klönttejä, niin riittävätkö nämä toimenpiteet? Kuten sanoin, minä olen myös kohtuullisen tyytyväinen tähän äh, komission ehdotukseen, samoin kuin lausuntoluonnokseen. Ja toivon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja että saan myös vastauksen komissiolta siihen, mitä teemme parafiinille. Paljon kiitoksia edustaja Maister, uh, Our uh, envy Paljon kiitoksia Envi-esittelijämme. Sanoisi, että meillä on nyt kaksi ihmistä yhtä aikaa puhunut. Ensin varjoesittelijän uh, Turvatsin puolesta. Niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää aivan aluksi Vas Aikautia esittelijää hänen tekstistään hyvin suurelta osin esittelijä selventää komission ehdotusta sanamuodollisesti. Kaikkein suurin kysymysmerkki tällä hetkellä koskee EPR-pyydyksiä koskevaa säädöstöä. Pohdin kuitenkin, onko tämä teknisesti perusteltu kohta puuttua näihin toimiin. Ehkä komissio voi auttaa selventämään tätä kysymystä. Toinen kysymys, joka meillä oli, koskee mm, kalastuksessa koituvia kuluja ja sitä, kenen pitäisi nämä kulut kattaa, vaikka me haluamme tukea kalastajia. Se, että me loisimme uuden maksun, saattaisi monimutkaista asioita entuudestaan jäsenmaissa. Tässä oli siis, olivat siis meidän varjoesittelijämme en viesittelijämme mielipidet nyt puhun omasta puolestani. Vaikuttaa siltä, että kaikki ovat tämän ehdotuksen kannalla. Tämä menee todellakin oikeaan suuntaan ja minun täytyy myöntää, että kaikki varmaankin täällä olijat jo tietävät. Minä olin interryhmässä mukana. Timo oli myöskin siellä hyvin aktiivinen ja käsittelimme valtamerien muoviongelmaa monen päivän ajan. Meillä oli todellakin mahdollisuus nähdä, mistä on kyse tässä muoviongelmasta valtamerissä. Ja olisi hienoa, jos me pystyisimme kaiken ratkaisemaan tällä direktiivillä. Kaikki varmaankin haluaisivat tätä, mutta näinhän ei ole. Me emme voi ratkaista kaikkia yhdellä tekstillä. Meillä täytyy tehdä vielä lisätöitä. Mutta jos tarkastelemme nyt tätä direktiiviä tai tätä ehdotusta, sen sisältöä. Me keskistymme nyt ennen kaikkea tähän Envi-osioon. Kuten kollegat mainitsivat, täällä on monia elementtejä, Jona suhteen meillä täytyy olla kannustin eikä rangaistusta. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka toteutamme tämän. Komissiokin on varmaan samaa mieltä. Ja nämä hukatut pyydykset ovat suuri kysymys. Ne aiheuttavat hyvin paljon tuhoja meriympäristössä. Tämä pyydöshän jatkaa kalastusta ikään kuin ilman, että kukaan sitä huolehtii. Tämähän ei ole kenenkään tarkoitus. Yleisesti ottaen haluaisin olla vielä kunnianhimoisempi Ähm, alusten suhteen, äh, vihreiden äh, alusten äh, suhteen meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voisimme auttaa ähm, merenkulkijoita vähentämään alusten aiheuttamia saasteita. Täytyy tässä tarkastella asiaa. Tämä on hyvin tärkeää. Minä tunnen Marpolin. Tämä on ehkä yksi ongelma. Kyseessä on kansainvälinen yleissopimus, joka tähtää merten pilaantumisen eskeisemiseen. Eli tämä käsittelee ympäristöä ja Euroopan unioni ei yksinään voi kansainvälistä toimintaa muuttaa. Komission aloite menee tässä hiukan pidemmälle. Esimerkiksi näiden pilsivesien ja yleisten jätevesien osalta Haluaisin olla yhtä kunnianhimoinen tässä asiassa, kun olemme olleet äm, vesidirektiivissä. Siinähän me olimme todellakin ympäristöystävällisiä. Tiedän, että tämä on eurooppalaista lainsäädäntöä ja tässä kyseessä on sen sijaan ikään kuin kansainvälinen lainsäädäntö, joten tämä on ongelmallista, ymmärrän sen. Komissio voisi Marpolo-yleissopimuksen muuttamista esittää, mutta tämä ei ole niin helppoa. Kuitenkin tällaisen suuntaan meidän pitäisi edetä ja tässä äm, Tran-valiokunta pyrkii saamaan komissiota mm, kansainvälistä merenkulkujärjestöä painostamaan. Tämä on ehkä yksi asia, tärkein asia, jonka haluan todeta, mitä tulee sitten näihin epäsuoriin sataprosenttisiin äh, maksuihin. Siitä ehkäpä liikenteenkin yhteydessä keskustellaan. Mielestäni olisi täysin loogista toisaalta tämä näin toteuttaa, mutta toisaalta en tässä pysty sanomaan, mikä olisi jättä jätteiden osa? Voisivatko satamat kieltäytyä ottamasta jätteitä vastaan tilakysymysten vuoksi? Tässä on tilanne, jossa kaiken kaikkiaan tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen asia. Olen varma, että me etenemme nyt oikeaan suuntaan, me parannamme kaikkein puhtaimpia meriä ja satamia ja siihen me kaikki haluamme pyrkiä. Paljon kiitoksia varjoesittelijöille ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kaikkien kanssa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia viimeisenä puhujana listalla, niin rouva on olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtajia Kiertolouspaketin myötä. Siitähän on nyt tulossa lainsäädäntöä. Me olemme nähneet eh, kysymyksen siitä, kuinka tärkeää on käsitellä jätteitä oikein. Tämä on tärkeää sekä talouden kehitykselle että ympäristölle. Tästä näkökulmasta ajatellaan, emme voi tehdä poikkeuksia aluksista tulevan jätteen kanssa. Tämähän on vakava kysymys meillä on aluksia, jotka aiheuttavat jätteellä sekä merille että merten elimistölle että kasvistolle ongelmia, joten on tärkeää, että satamissa on riittävä infrastruktuuri jätteiden vastaanottamiseksi. Tämä on myöskin tilanne, jossa meidän täytyy toimia niin, että meillä olisi todellisia vihreitä aluksia ja meidän täytyy jätteitä vähentää aluksilla. Ja meidän täytyy myöskin ryhtyä toimiin, jotka ovat kimmokkeita, jotta jätteiden käsittely aluksella olisi parempaa. Me voisimme käyttää tässä parempia maksumenettelyjä. Ja tämän lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomioon kalastuksen pyydöksiin. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat äh, merien hyvinvointiin ja terveyteen. Meidän pitää kiinnittää niihin enemmän huomiota. Kuitenkin äh, minäkin haluaisin äh, kokeilevan projektin. Meillä on ollut Toskaanassa, Italiassa ähm, projekti, josta puhuttiin viime viikollakin täällä Euroopan parlamentissa. Tässä on viideltä kalastusalukselta 150 kiloa jätteitä koottu. Nämähän voivat kahteen vaihtoehtoon, kahden vaihtoehtoon välillä valita, joko tuoda sataman jätteet tai sitten heittää ne mereen. Tässä on tärkeä ulottuvuus. Meidän täytyy antaa näiden jätteiden käsittelystä vastuuta jäsenmaille ja menetelylle vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tämä voisi olla lähtöpisteenä. Me tässä yhteydessä minä ajattelin kalastajia, jotka otetaan aktiivisesti mukaan, kun he tätä passiivista kalastusta ikään kuin tekevät, jätteitä saavat. Ja tässä yhteydessä me emme meidän tulee tukea sellaista kiitettävää käytöstä, jota kaiken tavoin meidän mielestämme pitäisi rohkaista ja kiittää. Kiitos. Kiitoksia sitten komissio Rouva um, thank you, uh, Mr. Chairman. Good afternoon. Uh, and first and foremost... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin kiitos teidän myönteisistä, miellyttävistä viesteistä. Kiitos siitä, että olette ottaneet esille tämän kysymyksen. On kyse lainsäädäntöehdotuksesta oikeusperusta kertoo, että sillä on erittäin tukeva ympäristöllinen ulottuvuus, jonka avulla halutaan vähentää satamissa purettavaa merijätte- purettavia merijätteitä. Kun on kyse tästä nimenomaisesta mietinnöstä, on miellyttävää myös kuulla tässä valiokunnassa, kuten jo Tran valiokunnassa kuulimme, kuinka paljon saamme tukea tälle direktiivin, direktiiville, eikä ole mitään suurempaa vastustusta. Eihän se tarkoita sitä, että, että kieltäisimme, että mereen ei enää heitettäisi tai jätettäisi jätteitä – Tämä kielto pitää saada tehokkaaksi todelliseksi, eli meidän pitäisi antaa kannustimia ja samalla me vetoamme sen puolesta, että satamassa olevat vastaanottolaitteet olisivat asianmukaisia. Tämä on vaikea kysymys ja ongelmia syntynee siinä, miten voidaan periä maksuja – sen suhteen, että EU:ssa voitaisiin parantaa satamarakenteita vastaanottolaitteille. Monet viittaukset Täällä on viitattu kansainvälisiin yhteyksiin, muun muassa Marpoliin, kansainvälinen yleissopimus, jonka avulla pyritään estämään jätteiden heittämistä ja jättämistä mereen. Se on ehkä ainut keino, jonka avulla me voimme luoda juridiset puitteet ja tehokkaat. Tämän direktiivin avulla me emme pysty valvomaan kaikkea sitä, mitä tapahtuu avomerellä ja valtamerillä. Esittelijä sanoi, että käsite siitä, että me lähdemme valmis, vahvistamaan juridista öö, juridista puitteistoa rankaisemaan aluksia, jotka saastuttavat merellä. Meillä on olemassa tähän jo lainsäädäntöä, juridisia puitteita ja me siis mielihyvin otamme vastaan kaikki tämän kaltaiset innostuneet ehdotukset ja tarkistukset, jonka myötä on tarkoitus lähteä rikol rankaisemaan niitä aluksia, jotka jättävät jätteitä, päästävät jätteitä avomerelle. Tästä nousee kysymyksiä, niin kuin tavallisesti kun on kyse kalastusalustuksista erityisesti. Epäsuorat maksut ovat sen kaltaisia, että ne voisivat kannustaa näitä aluksia tyhjentämään aluksensa tuoton ilman, että siitä koituisi lisämaksuja, mutta ei se tarkoita sitä, että alusten pitäisi maksaa siitä, mitä ne tuovat satamiin, mutta tässä pitäisi olla kyse hyvästä instrumentista, jonka avulla voidaan luoda kannustavia toimenpiteitä kalastusaluksille – erilaiset maksujärjestelmät ovat niitä alueita, joita me voisimme tutkia enemmän, kun tarkastellaan vaihtoehtoista rahoitusta jäsenvaltioissa, joiden avulla voidaan kattaa näistä jätteistä koituvat kustannukset. Voitaisiin myös ottaa käyttöön uusia tulomuotoja, me otamme ne ilomielin vastaan, kaikki siihen liittyvät ehdotukset. Ja sitten tämä käsite vihreästä aluksesta, green ship. Sitä pitäisi kehitellä enemmän, mutta, sille, mutta sen pitää olla hyvin kattava kokonaisvaltainen eh, jos me haluamme siitä onnistuneen tuotoksen, siihen pitää ehkä myös sisällyttää muun tyyppisiä jätteitä, eikä ainoastaan vain nykyisin listattuja jätteitä, jotka löytyvät liitteistä numero viisi. Tähän pitäisi saada myös toimeenpanosäädös, koska tähän pitää suhtautua hyvin varovaisesti ja meidän pitää olla varmoja siitä, että kaikki niin sanotut vihreät alukset selviytyvät niille asetetuista tehtävistä ja voisimme kannustaa aluksia tulemaan vieläkin vihreimmiksi. Täytyy myös katsoa, mitkä jätteet löytyvät tästä nykyisestä jätelistasta. Mitä sitten öljy tankkereista. Meidän täytyy myös tutkia tätä mutta sanoakseni teille vielä muutaman asian, kun on kyse... Uh, e me olemme myös puhuneet Marpol-sopimuksen tiimoilta. Tästä lokakuun 13. päivä tullaan keskustelemaan tästä uudestaan. Me haluamme myös e me haluamme myös varus, olla varmoja siitä, että parafiinin purkaminen, par, parafiinin heittäminen jätteenä mereen myös kierrättäisi. Meidän haluamme instrumentin, joka suojelisi ympäristöä, meriympäristöä. Meidän pitää tehdä se sopimuksen kontekstissa. Muuten meillä ei ole kattavaa valvontaa näistä kahdesta aspektista. Totta kai satamien valvonta, mutta toimia sillä tavalla, että sopimuksia noudatettaisiin, mutta jos meillä ei ole tehokkaita välineitä paikan päällä, me emme pysty toteuttamaan, pääsemään tavoitteeseemme eurooppalaisten alusten kanssa, jotka ö, liikkuvat kansainvälisillä vesillä. Niin vielä muutama sana näistä offshore lautoista. Se on monimutkainen, monisyinen kysymys, minkä takia kun puhutaan esimerkiksi Marpol-sopimuksesta, nämä offshore-lautat on sisällytetty määritelmiin aluksista. Teoreettisesti ne olisivat siis yhtä pitäviä, olisi siis yhtä pitävä myös näiden, näistä, näistä lautoista koituvat jätteet myös tähän samaan direktiiviin, mutta meidän täytyy ajatella erilaisia menettelytapoja ja meidän täytyy seurata erilaisia keskusteluja ja me pyrimme tarkistamaan sen mukaan, onko aihetta käsitellä näitä pieniä kysymyksiä juridisesti eri lailla. Tässä olisi tarkoitus kerätä jätteet näiltä offshore-lautoilta, jos ne ovat syntyneet sieltä tai jos alukset ovat ne sinne tuoneet. Me olemme tehneet tutkimustyötä, voitaisi, voisiko tähänkin löytyä paikka, tällekin löytyä paikka direktiivistä. Kiitos paljon ja odotan myös kiinnostuneena tehdäkseni Envi, Tran ja kalastusvaliokunnan kanssa yhteistyötä tästä asiakirjasta. Paljon kiitoksia. Edustaja Eichhout, haluatteko puheenvuoron? 45 um, minuuttia, kyllähän minä voin tämän nyt kattaa. No ei, ei sentään. Puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan. Ehkäpä muutama huomio. Voitaisiin tuoda esiin ensinnäkin kiinteät tai kelluvat offshore-alustat, kaasu, porosalustat kuuluvat mielestäni tähän, mutta meidän täytyy komission oikeudellisen yksikön kanssa tämä vielä varmistaa. Me olemme keskustelleet asiasta jo, mutta me haluamme, että tämä olisi oikeudellisesti erittäin selkeää. Me haluamme, että kaikki jätevirrat tulevat mukaan, joten me tarkastelemme sitä, missä yhteyksissä voisimme ehdotustamme parantaa vihreiden alusten käsite tässä. Me katsomme myöskin komissio. Me olemme sitä mieltä, että olisi tärkeää nyt jo tehdä täsmällisempi tästä käsitteestä, sillä se on myöskin kimmoke monille ihmisille, jotka tekevät äh, merenkulussa töitä, parantaa jätevirtojen käsittelyä. Tämäkin on tärkeää, sillä se voi olla kimmoke äh, esimerkiksi saada matalammat maksut. Se, että me sanomme, että tämä tehdään myöhemmin äh, toimenpanoasetuksella, on riittämätöntä. Meillä on ollut myöskin kalastukseen liittyvää keskustelua. Tässä haluaisin edustaja Bonafeita kiittää. Meillä kaikkein suurin huoli on se, että jos me emme nimenomaisesti passiiviseen kalastukseen puutu, se tulee johtamaan suurempiin kuluihin. Ja tämä ei ole mikään kimmoke sitten tuoda passiivisesti kalastettuja jätteitä satamiin. Meidän täytyy puuttua siis tähän, niin me, me teemme tämän rahoituksen kautta komissiolta kuulen, että täytyy pohtia sitten, onko tämä oikea ratkaisu tai vastuuta voitaisiin antaa jäsenmaille. Meidän täytyy tarkastella tätä asiaa, mutta jotakin asiaan täytyy vielä lisätä, sillä muutoin kaiken kaikkiaan kulut vain kasvavat kalastajille. Ja paljon kiitoksia myöskin komissiolle. Me Olemme tyytyväisiä siihen, että saamme tukea ajatuksen saada näistä rikosoikeudellisia rikkeitä. On hienoa, että saamme tukea tällä ajatukselle. Ja sitten vielä EPA-han liittyen on, Alden varjoesittelijäkin mainitsi tämän, on totta, että kun me teimme tämän aloitteen kertakäyttöisten muovien aihe oli tulossa käsittelyyn. Me haluamme sen mukaan, joten siksi se on otettu tekstiin. Mutta jos se on toisessa aloitteessa, no meille on tärkeää, että tämä on jossakin tekstissä mukana. Jos tämä on jo kertakäyttöistä muovituotteiden tekstissä komission aloitteessa mukana, siksi, siksi sitä ei ehkä tänne tarvitsisi ottaa, mutta koska näin ei aikaisemmin ollut, me otimme sen tähän tekstiin. Ehkäpä komissio voisi kertakäyttöisten muovituotteiden tekstissä ratkaista tämän. Ja uskoakseni tässä oli mahdollisimman lyhyessä pienessä pähkinänkuoressa kaikki, mitä halusin sanoa, hyvä puheenjohtaja. Mielenkiinnolla odotan tätä kaikkea työtä ja nythän pääsemme vielä matsin toisen osion katsomaan hienoa. Kiitos, kiitos. Ei, ei, Hollanti ei pelaa. No, määräaika tarkistukselle 28. kesäkuuta ja tästä äänestetään Envissä 13. syyskuuta, 9. lokakuuta Tranissa ja toivon mukaan täysistunnossa lokakuun kakkosessa. Hyvä, hienoa. Toivon mukaan olemme saaneet asiat päätökseen tältä päivältä ja toivotan teille mukavaa iltaa.